Chers collègues, après cette... Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme taas kokoustamista ja töitämme. Ja kuten sovittu, käsittelemme kohta 19 päivän esityslistasta, jonka myötä meillä on mahdollisuus tutustua vuoden 2010 työohjelman neljästä äh, virastosta, joista me äh, lainausmerkissä vastaamme. Niiden kanssa meillä on eniten yhteistyötä. Kyse on Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastosta sekä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöstä ja uudesta Euroopan koulutussäätiöstä. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat virastojen johtajat, meillä on ollut mahdollisuus lyhyesti jo puhua aiheesta. Eilen, kun käsittelimme vuoden 2009 budjetin vastuuvapauskysymyksiä esittelijämme kanssa, hän on EPPstä, ja hän selvitti meillä jo alustavasti jonkun verran näiden neljän viraston tilannetta, ei mitenkään yksityiskohtaisesti, vaan aika yleisessä luonteisesti. Ja hän viittasi myöskin niihin huomioihin, joita tilintarkastustuomioistuin on näistä virastoista antanut. Näyttäisi siltä, että virastot ovat jatkuvasti kehittymässä ja Euroopan parlamentissa täällä jatkuvasti käydään keskusteluja kolmen mahdollisen uuden viraston perustamisesta. Ainakin säännöiltä ne olisivat samantyyppisiä kuin nämä muut jo olemassa olevat virastot. Vielä eilisen viitaten sen verran, että jos pidätte tarpeellisena omissa esityksissänne ottaa huomioon sen, että voitte itse päättää, millä tavoin haluatte vastata. Otatteko yksityiskohtaisen tarkastelutavan vai vastatte yleisesti? Joka tapauksessa tulemme käsittelemään teidän toimintanne sisältöä ja ohjelmaa vuodelle 2010. Se on se, mikä meitä eniten tänään kiinnostaa. Ehdotan ensin siis yleisluontoista selvitystä ja sen jälkeen voimme käydä keskustelua. Esitän, että etenemme ehdotetussa järjestyksessä – ja siksi ensimmäisenä ottaisimme käsittelyyn Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston ja antaisin puheenvuoron herra Jukka Takalalle. No niin, nyt sitten te varmasti esittelette mieluusti toimintanne. Madame, It's really pleasure to be here again. No on todella suuri ilo saada olla täällä tänään. Kaikki asiakirjat on saatettu paperille, enkä aio lukea niitä ääneen. Eikä ole mit, myöskään mitään PowerPoint-esitystä tiedossa, mutta te löydätte taustatietoamme PowerPointina. Ne on kopioitu teille paperille, jos ja siellä on sitten faktoja ja lukuja, mutta muutamia keskeisiä elementtejä meidän ohjelmastamme vuonna 2009-2010 ja varmastikin samoja elementtejä löytyy näinä kahtena vuotena. Me kaikki tiedämme, e, että työolosuhteet ja työterveys ei, siihen ei päästä pelkästään juridisin elementein, direktiivein ja tarkastuksiin. Ne ovat tärkeitä elimellisiä osia, mutta ne eivät riitä. Selvästikin vastuu tästä kuuluu parlamentille ja neuvostolle, komissiolle Kans ja kansallinen sopeutuminen kuuluu komissiolle ja sitten tarkastukset kuuluvat jäsenvaltioille. Mutta sen lisäksi me tarvitsemme lisää kehyksiä ja tänään aamulla puhuimme tässä samassa valiokunnassa siitä, mikä on ilon rooli. Ja myös olin hyvilläni kuullessani puheenjohtajalta, että Euroopan unioni voi nyt nämän uuden Lissabonin sopimuksen pohjalta ratifioida nämä ilon yleissopimukset, niin minä ehdotankin tässä heti, että miksi emme ota yhdeksi ensimmäiseksi elementiksi, että äh, ratifioidaan tuorein äh, nykyaikaisen ilon äh, yleissopimus tästä työterve, työ, työturva, työterveydestä työturvallisuudesta ja tätä on tehty viisi vuotta. Minä olen tehnyt siitä työtä ilossa 25 vuotta. Tämä on tavallaan minun testamenttini tälle valiokunnalle ja tälle parlamentille. Mutta tämän lisäksi luulen, että meillä on erityinen tehtävä Bilbaon virastossa. Meillä on keskeinen rooli viestinnässä ja, ja terveyden ja ä, turvallisuuden edistämisessä. Meillä on kolme keskeistä elementtiä, jotka haluan mainita. Kampanjointi on yksi. Kampanjointi on keskeisen tärkeää sille, että saadaan saadaan direktiivit ja tarkastus toimimaan, mutta yksikään näistä elementeistä yksin ei toimi. Esimerkiksi meidän tuorein kampanjamme, meillä oli todella mukava huippukokous, missä oli 500 henkeä, Gorbachev oli paikalla ja, ja ruotsalainen ministeri, siis tuollaisen puheenjohtajamaan ministeri, ja Bushin hallinnosta oli jotain ja siitä tehtiin tuoreimmat riskiarviot. Ja tämän tuloksena saimme hyvin myönteistä julkisuutta. Tämä oli myös tämän kampanjan tavallaan loppusuora. Jos tässä kampanjassa käytiin, oli satania, satoja erilaisia toimia ympäri Euroopan unionin. Ja äh, siinä äh, yksi huippukoksen huippukohta oli se, että joka päivä 450 henkeä kuolee työtapaturmien seurauksena 167 000 vuodessa. Ihan vertailun vuoksi. E, Euroopan ilma, ilmailuviranomaiset, siellä on 500 henkeä. Kuinka monta konetta törmää vuosittain tai putoaa vuosittain? Arvaanpa, että ehkäpä yksi kone vuodessa, mutta 200 ihmistä kuolee. Siellä on 500 ihmistä töissä. Meitä on 65 ja meidän mandaattiimme kuuluu 167 000 uhria. Tämä on, siinä on vähän äh, puutteita suunnittelussa Euroopassa, mikä on tärkeää, mikä vähemmän tärkeää. Totta kai me kaikki olemme huolissamme siitä, että lentokone kerran putoaa, mutta todellinen ongelma on se, että ne törmäävät, että meillä kuitenkin 450 henkeä menehtyy työpaikalla päivittäin ja vielä enemmän ihmisiä vammautuu. Ruotsalainen ministeri kertoi tässä lopputilaisuudessa yksi kolmesta Ruotsissa on poissa töistä johtuen vammaisuudesta, yksi kolmesta, siis 30 prosenttia. Ja työllisyys on tärkeää, mutta työllisyys on sellaista yhdessä. Mutta yksi kolmesta tämä vammojen takia poissa ollut, tämä, tähän tietenkin voi vaikuttaa myös työolosuhde ja myös yrityksen johto. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kampanjointi on yksi asia ja seuraava kampanja on turvallisuuden ylläpito, jossa keskitytään sellaisiin töihin, jotka ovat kunnossapito tehtävissä millä tahansa talouden sektorilla. Toinen tärkeä asia, jonka haluan ottaa esille, on tavallaan riskiarvion testamentti ja tämä online riskiarviointiväline. Olette ehkä kuulleet tästä Stoiberin komiteasta – jossa ehdotetaan hallinnollisen taakan vähentämistä erityisesti PK-yrityksille. PK-yrityksessä meillä on ratkaisu tähän itse asiassa. Ei nyt tarvitse vähentää näitä keskeisiä velvoitteita ja vaatimuksia äh, riskiarviointiin, joka on kuitenkin on kulmakivi tässä ennalta, kulmakivi ennaltaehkäisyssä. Me ehdotamme yksinkertaista äh, keinoa PK-yrityksille, jossa, joilla riskiarviointi voidaan tehdä webbipohjaisella tietokonejärjestelmällä tai jopa puhelinpo- puhelinpohjalta. Että sen sijaan, että palkataan kymppitonnilla konsultti, niin voidaan tehdä tämä tunnistetaan tämä parissa pienessäkin yrityksessä. Tämä on sellaista, mitä me ehdotamme. Ja sen lisäksi saattaa olla vaikeaa ainakin joillekin piireille parlamentissa, mutta me katsomme, että on, tässä on kaksi optiota. Joko me teemme sen hyvin pienessä mittakaavassa – tai sitten tehdään se vähän suuremmassa mittakaavassa sellaisella tavalla, joka olisi meistä adekvaatti. Ja se, mitä me ehdotamme, on, että saataisiin vähän lisäresursseja tähän tarkoitukseen. Hollannin hallitus on ottanut käyttöön sosiaalis, sosiaalissa, sosiaalissa kolmikanta keskustelussa on otettu mukaan työnantajat, työntekijät, hallitus, ja siinä pannaan 5 miljoonaa euroa tähän toimintaan Hollannissa. Me haluamme kopioida tämän, tämä 27 maahan, mutta rahoitus on tällä hetkellä vain 150 000 euroa 27 maalla, kun, euro, kun Hollanti käyttää 5 miljoonaa. Eihän tämä mitään vakavasti otettavaa toiminta meillä. Me tiedämme, että tässä on vaikeuksia rahoituksessa, mutta emmekö voisi pohtia tätä hieman enemmän. Ja kolmas elementti, jota haluaisin painottaa, on, että Euroopan yritystutkimus uusissa riskitilanteissa me maaliskuussa, siis pari kuukauden päästä saadaan tulokset myös tänne Euroopan parlamenttiin, ja siinä saadaan tuoreimmat tulokset siitä, että minkälaisia ongelmia PK-yrityksissä on erityisesti näissä uusissa riskitilanteissa. No mitkä nämä riskit ovat? Esimerkiksi, jos tarkastellaan, mitä, mitkä aiheuttavat vammautumista, sillä on kaksi keskeistä syytä. Erityisesti omassa maassani Suomessa meillä on suunnilleen 18 prosenttia, jotka ovat varhaiseläkkeellä tai ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Sitten 36 prosenttia naisista kärsivät psykososiaalista tekijöistä ja stressistä 27 prosenttia. Sitten taas viha, äh, noista tuki- ja liikuntaelinten sairaanvammaisten. Tämä on niitä keskeisiä syitä äh, poissaoloon työpaikoilla vamma, vammaisuussyistä. Ja jotakin täytyy tehdä tässä asiassa. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa jotakin vielä. Kaksi 2020 strategiasta Euroopan unionissa – minusta ei pitäisi pelkästään painottaa työllisyyttä. Työllisyys on erittäin tärkeää, mutta, mutta pitäisi puhua siitä, minkä tyyppistä työllisyyttä. Ei mitä tahansa työllisyyttä. Pitäisi olla laatutyötä, kunnollista työtä, turvallista työtä, hyvinvointia työssä ja sitten ö, elinikäinen kyky tehdä työtä, eikä niin, että, että 30 prosenttia työvoimasta on jatkuvasti sairaslomalla. tämä ovat minun keskeiset asiat ja tämä voitaisiin tehdä ydinelementiksi Euroopan unionin menestystarinassa, ei pelkästään niin, että, että, meillä on, että me vaan pärjäämme kriisissä. Ehkäpä nyt tätä, tämä voisi alkaa tällä yleissopimuksen ratifioimisella. Kiitoksia. Merci beaucoup de cette présentation. Kiitos tästä tyhjentävästä esityksestä. Rouvan, rouva Havina Bulgarelli on seuraava puhuja CDFOPista, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta. Rouva Bulgarelli, olkaa hyvä. Thank you very much, Madame Beres. Kiitos, rouva Beres Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin sanoa, että on todellakin ilo olla täällä tänään teidän kanssanne myös tänä vuonna ja kertoa teille Sedefopin työstä ja saavutuksista vuonna 2009 ja meidän toiminnoistamme, suunnitelusta toiminnoistamme vuodelle 2010. Haluaisin aloittaa lausumalla. Uskon, että työtaitojen ammattitaidon kohentaminen ja laajentaminen kriisitilanteessa luo mahdollisuuden täyttää tulevaisuuden tehtäviä, on suurimpia haasteita, jotka Eurooppa tänään kohtaa. Taitojen opettaminen, kouluttaminen ovat olleet Lissabonin strategian keskipisteessä ja työllisyysstrategian keskipisteessä. Ja kuten tiedätte hyvin, ne ovat Euroopan komission konsultointipaperin keskipisteessä, joka koskee EU-tulevaisuusstrategiaa 2020. Myös taloudellinen kriisi on korostanut taitojen merkitystä Euroopan tulevaisuudelle. Jäsenvaltiossa CDFOPin vuonna 2009 tekemä selvitysyhteistyössä Ruotsin kanssa, puheenjohtajavaltion kanssa ja Euroopan komission kanssa – kävi selväksi ilmi hallitusten sitoutuminen siihen, että pidetään ihmiset työssä, pyritään lisäämään inhimillistä pääomaa ja taistelemaan työttömyyttä vastaan ja valmistautumista elpymiseen. Uskoakseni päämenestys jäsenvaltioilla tämän talouden kehityksen osalta on ollut mahdollisuus yhdistää lyhytaikainen työskentely koulutukseen pätevyys ei ole pelkästään Euroopan politiikka-agendan keskipisteessä, vaan myöskin CEDEFOPin työn sydämessä, koska se on uusi virasto, joka tukee ammatillista koulutusta ja elinikäisen koulutuksen politiikan kehittämistä. Eräs tärkeimmistä CEDEFOPin keskipitkän tähtäyksen tavoitteista, ja myös tämä on myös osa työohjelmaa, jonka toimitimme teille, on ennakoida eurooppalaisia trendejä ja haasteita, mitä tulee pätevyyteen ja koulutukseen. Ja niin kuin varmasti tiedätte, viimeisten vuosien aikana Sedefokista on tullut päälähde tiedolle ja analyyseille silloin, kun on ennustettu tarpeita. Ja Sedefokin arviot siitä, minkälaisia taitoja tarvitaan tuleviin tehtäviin, on ollut perusta komission tiedonannolle, joka koski uusia taitoja ja uusia työpaikkoja, myöskin lähteenä lukuisille neuvoston johtopäätöksille vuonna 2009. Ensi viikolla me tulemme esittelemään viimeisimmän ennusteen, jossa otamme huomioon talouskriisin yhdessä koulutuksen pääosaston kanssa ja toimitusti, että paikalla on myöskin tämän valiokunnan edustajia. Näin tällä til- aikaa tilaisuutta ja näin henkilöille paikalla haluaisin toivottaa kiittää herra Ole Kristensenia siitä, että nyt ryhtyi aloitteeseen yhteisen tilaisen järjestämiseksi Sedefumia teidän kesken, mikä koskee koulutusta ja pätevyyttä eh, kriisistä selviytymisessä, ja joka tulee tapahtumaan täällä toinen maaliskuuta. Siitä tulee hyvä tilaisuus keskustella ennusteistamme ja poliisin, politiikan merkityksistä tältä kannalta, ja myöskin antaa mahdollisuuden kuulla ensisijaisesti teidän näkemyksiänne. Haluaisin joka nyt korostaa tätä uutta ennustettamme, josta tulemme myöhemmin keskustelemaan. Seuraa, siis vuoteen 2020 me odotamme, että avautuu noin 80 miljoonaa työmahdollisuutta, mukana seitsemän uutta lisätyöpaikkaa. Täytyy ottaa huomioon myöskin suuntaukset, trendit. Nämä tulevat pääasiassa koskemaan sellaisia ammatteja, joissa vaaditaan pätevyyttä ja tämä vaatii työvoimalta tasoisia todellista muodollista koulutusta ja meillä on mahdollisuus katsoa tämän vaikutuksia politiikkaan. Tulevaisuuden pätevyysvaatimukset ilmaisevat sen, että Euroopan täytyy todella investoida siihen, että koulutetaan ja annetaan näitä pätevyyksiä ei pelkästään nuorelle väestölle, vaan myöskin jo nyt työelämässä olevalle työvoimalle. On tapahtumassa paljon asioita koulutuksen kentällä. Voimme todeta, että tapahtuu asioita ja että politiikkaille pyritään tekemään koulutuksesta joustavampaa, niin että se vastaa paremmin kansalaisten tarpeisiin, työllisyystarpeisiin on otettu huomioon ja että voidaan todeta, että on myös myöskin yhteisiä eurooppalaisia välineitä, joilla pyritään edistämään koulutusta eh, ja liikkumista ja se on todellakin läheisesti mukana tätä kehitystä suunnittelemassa tässä paraisin tähän CDFOPin eh, toiseen keskipitkän tähtäyksen prioriteettiin, eli tarjota todisteet, jotka tarvitaan politiikan tekemiseen Euroopan koulutuksen, eh, koulutuspolitiikassa. Haluaisin muistuttaa tässä teitä siitä, että neuvoston ja Euroopan komission pyyntö on se, että CDFOP seuraa eh, ja tarkastelee edistystä, jota jäsenvaltiossa tapahtuu, kun pannaan toimeen politiikkaa, prioriteetteja, joilla pyritään nykyaikaistamaan koulutusta ja, ja pätevyyttä. Ja Belgian puheenjohtajakauden aikana ensi syksyllä syyskuussa me tulemme valmistelemaan arvioinnin Kööpenhaminan prosessista, joka on, joka on vahvistanut yhteistyön prosessi, joka liittyy elinikäiseen koulutukseen. Ja tästä tullaan keskustelemaan siis joulukuussa. Ja haluan muistuttaa, että edellinen kertomuksemme, sen otsikon oli, oli, otsikon oli Continuity, Consolidation and Change, jatkuvuus, säilyvyys muutostilanteessa ja tämä koski jaksoja 2009-2010 Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Haluaisin myöskin muistuttaa kehityksestä, joka liittyy yhteisen eurooppalaisten välineiden kehittämiseen – nämä koskettavat lähestulkoon kaikkia koulutuksen alan uudistuksen eh, kysymyksiä. Ja tässä pyritään vahvistamaan ja voimistamaan eurooppalaista yhteistyötä tällä alueella. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että on olemassa eurooppalainen se pätevyyspuitteet, joista päätettiin vuonna 2008. Ja haluaisin muistuttaa, että SEDEFO on antanut huomattavan panoksen ei pelkästään eh, näiden välineiden kehittämiseen, eh, siis niiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Vuonna 2009 CDFO-parlamentin ja komission suositukseen oli vaikuttamassa, jonka kautta luotiin koulutuksen eurooppalainen arvi, arviointipistejärjestelmä ja, ja myöskin se, että luotiin Euroopan laadun varmistamisen viitepuite on tullut tekemässä lisää myöskin tällaisia välineitä, jotka luo tällaisen neuvontaryhmään, joka liittyy myöskin eurooppalaisen pätevyyden puitteisiin, ja jossa ovat mukana kaikki jäsenvaltiot, jossa pyritään selkeästi seuraamaan sitä, miten nämä välineet pannaan toimeen. Haluaisin myöskin mainita Europassin, joka oli ensimmäinen eurooppalainen väline, joka pantiin toimeen vuonna 2005. Siis se on tällainen salku, joka sisältää viisi asiakirjaa, jotka ovat saatavilla 10 kuuteen kieleen. Vuonna 2009 yli 7 miljoonaa ihmistä, Euroopan kansalaista, kävi Sedevopin Europass-verkkosivulla ja 2,5 miljoonaa eh, Europass-ansioluetteloa eh, laadittiin online. Joten me tiedämme, että eurooppalainen, elämä, elämä, eurooppalainen ansioluettelo CV-kurikulum vite on normaalia käytäntöä Euroopassa, mutta täytyy muistaa, että se on luotu ja kehitetty Serifopissa. Vuonna 2010 Serifop tulee jatkamaan ammattitaitonsa asiantuntemuksen käyttämistä eurooppalaisten välinen kehittämiseen, jolla pyritään rohkaisemaan liikkuvuutta koulutuksen alueella ja myöskin tukemaan politiikan kehittämistä. En nyt halua tässä mainita kaikkia asioita, jotka emme tehdä vuonna 2010 ja jotka ovat jatkoa sille, mitä me jo nyt olemme tekemässä. Teillä on ovat kenties huomanneet, jos tämän meidän työohjelmastamme, joten jätän sen nyt sikseen. Mutta haluaisin mainita, että vuonna 2010 meillä tulee ollaan verkossa, joka tulee kehittelemään eurooppalaista pätevyyspuitetta, aikuiskoulutusta ja viimeistä kehitystä Euroopassa, Euroopan parempien pätevyyksien politiikassa. Me teemme tämän voimakkaassa yhteistyössä kaikkien asianosaisten kanssa, ei siis pelkästään niiden kanssa, jotka kuuluvat meidän hallintoelimiimme, jotka ovat Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja työmarkkinajärjestöt. Tässä nyt olemme siis siirtymässä yhteen asiaan, josta sanoitte, että joka on tärkeä. Me olemme tekemässä tämän yhdessä meidän sisarvirastojemme kanssa, niin kuin sanoin, me emme harjoita pelkästään yleisesti hyvää yhteistyötä virastojen kanssa, mutta meillä on selkeitä yhteisiä toimia pääasiassa Euroopan koulutussäätiön kanssa ja Eurofamin kanssa. Haluaisin vain mainita nämä vuonna 2009 Euroopan koulutussäätiö oli hyvin tärkeä lähde ammatillisen koulutuksen, eli koulutuksen alueella – ja myöskin mitä tulee siis sijoitusmuuskysymyksiin. Ja näitä hankkeita on niin paljon, että voi puhua niistä kaikista, mutta olemme siis käännyttäneet myöskin voimakkaan yhteistyön äskettäin luunnon viraston kanssa, joka on sukupuolisen, sukupuolten välisen tasa-arvon virasto. Harjoitamme myöskin yhteistyötä OECDn ja maailman työjärjestön ilon kanssa. Haluaisin myöskin todeta, että Sedefofin työ perustuu politiikan suuntaan, josta on sovittu Euroopan laajuisessa politiikkayhteydessä. Saan että minun lainata ulkoista arviota, jonka te, on tehty EUn hajautetusta virastoista, siis tämä olisi, jonka parlamentti antoi tehtäväksi ja joka tulee käyt, saat, on saatavilla muutaman kuluttua. Sedefopin sanotaan, että Sedefopin tuotteiden laatu on laajalti tunnustettua Virasto tarjoaa hyvin voimakkaasti arvioi, arvioita sekä kansallisella että EU-tasolla. Ja sanoin tämän siksi, että olemme ylpeitä siitä, että meistä todetaan tällaista. Varmistaaksemme meidän tehokkuutemme ja sen, että työmme on relevanttia ja jotta EUn RFOPin työ noudattaisi prioriteetteja, meillä on toimintaperusteinen budjetti, joka pannaan tänä vuonna toimeen ja meillä on myöskin tällainen Äh, järjestelmä, jossa viittaamme suoritusta ja myöskin hallinto on sellaista, johto on sellaista, että se mittaa nimenomaan suoritusta. Me olimme täysin siis panemassa toimeen niitä suosituksia, joita tilintarkastustuomioistuin on antanut tällaisten älykkäiden indikaattorien kehittämisessä ja olemme yhdistäneet äh, tämä myöskin siihen, miten henkilöstö raportoi ja meidän kunnianhimoinen tavoitteemme on siis ei pelkästään toive, vaan tämä on se, mitä me olemme panemassa toimeen. Tavoitteena on se, että pystymme selkeästi mittaamaan sitä, mitä me tuotamme ja miten henkilöstön työ antaa, minkälaisen panoksen se antaa tähän työhön ja myöskin tämä suhteessa siihen, mitä meihin investoidaan. Meillä on myöskin tällaisia mitattuja indikaattoreita, mutta kun aikaa ei ole kuin muutama minuuttia, en puhua niistä sen kummemmin, mutta me tiedämme, mihin suuntaan olemme menossa ja mahdollisesti voimme jättää teille vuosikertomuksen, jossa näette yhteenvedon saavutuksistamme sellaisena, millaisiksi ne on mitattu. Haluaisin myöskin todeta, että me pyrimme myöskin ponnistelemaan edelleen siihen suuntaan, että voimme parantaa hyvää hallintokäytäntöä. Ja mitä tulee sitten esimerkiksi niihin siirtoihin, joita, joista tilintustumistoimen vuodelta 2008, ne on täysin parannettu. Tulette näkemään sen seuraavasta Eh, tiedonsuojelustuomioistuimen kertomuksesta, jossa varmaan ei tule olemaan mitään kommentteja näistä kysymyksistä. Tämä on tehty tällaisella hyvin syvällisellä seurantatyöllä. Ja haluaisin myöskin nyt puhua tästä ulkoisesta arviosta, joka pian on saatavilla. Siinä arvioijat toteavat, että se, että on pyritty lisäämään kustannushyötytekijää, Tämä johtuu seurannasta, joka saadaan paljon etukäteisarviointityötä. Vuotuinen hallintosuunnitelma integroi eri hallinnon vaiheet ja sen kautta yritetään helpottamaan suunnittelua, toimeenpanoa ja toiminnoista raportointia. Seuranta on parantanut sisäistä tehokkuutta, kun on pystytty identifioimaan ongelma-alueet ja pystytään löytämään paremmin ratkaisut. On hyvä äh, antaa muiden sanoa tämä kuin tehdä itsearviointeja. No niin, kiitos ajastanne. Ja kiitos tästä tilaisuudesta kutsua Rovan vedessä teidät kaikki käymään meidän luonamme lonikissa Pyrimme järjestämään jotakin yhdessä ja voimme sitten katsoa äh, ilolla sitä, mitä seminaarissa toinen maalissa tapahtuu ja odotan paljon myöskin yhteistyötä me tulevaisuudessa. Kiitos näistä tiedoista ja näistä äh, ehdotuksista äh, lähikuukausien yhteistyölle. Sitten kolmas puhuja tulee Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöstä, Eurofondista. Herra Jorma Karppinen, puheenvuoro teille. Thank you very much. Kiitoksia. Rova Peres, on suuri ilo Eurofondilla saada olla täällä tänään Euroopan parlamentissa jälleen kerran. Ja haluaisinkin viitata kirjalliseen materiaali, joka on jaettu tämän valiokunnan jäsenille. Siinä on kattava yhteenveto työstämme vuonna 2009 ja siinä on myös kerrottu meidän ensi vuoden ohjelmastamme. Näin ollen nämä faktat ovat dokumentoitu tässä asiakirjassa, joka on teille toimitettu. Ehkäpä aluksi muutama kohokohta meidän nykytyöstämme. Me saimme juuri päätökseen analyysimme toimintamme vaikutuksen vuonna 2009 analyysi osoittaa, että me Eurofound on vaikuttanut enemmän kuin koskaan, ainakin näiden parametrien mukaan, joita käytetään Eurofoundin toiminnan mittaamisessa useita referenssejä ja tutkimustyöt ja, ja niin tulokset ovat olleet korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Me ole, meitä on myös pyydetty osallistumaan eri työryhmien työhön jotka selvittävät tulevaisuutta tähän 2020-työryhmään, jossa kaavaillaan uutta Euroopan strategiaa. Olemme osallistuneet uuteen työryhmään, jossa puhutaan uusista taidoista uusissa töissä. Ja niin ikään bruttokansantuotetyöryhmä, jossa katsotaan näitä laajempia parametreja, joilla mitataan bruttokansantuotetta, jossa myös tutkitaan eurooppalaisten hyvinvointia – joka on osa eurooppalaisia saavutuksia, eikä rajoiteta pelkästään taloudellisiin parametreihin. Nämä ovat näitä tuoreimpia asioita, joilla me olemme olleet teke- tehneet. 2010 on meidän nelivuotisohjelmamme toinen vuosi ja puhutaan Euroopan työssä ja, ja e-, edut kaikille. Ja tässä on muutamia avainosioita, joita teemme vuonna 2009 ja haluankin mainita kolme selvitystä, josta, jota ollaan joita ollaan tehty vuonna 2009, oli yksi Euroopan yritysten sel, yritysselvitys, jossa toimittiin, tutkittiin joustavuuskäytäntöä ja sosiaalista dialogia Euroopassa. Niin ikään tehtiin tutkimus Tämä tehtiin aikaisin vuonna 2009, jolloin ajat olivat aika dramaattisimpia eurooppalaisille yhtiöille nyt viime vuosikymmeninä. Ja me aika mielenkiintoisia havaintoja, jotka osoittavat niitä tapoja, joilla eurooppalaiset yritykset ovat äh, suhtautumassa, äh, reagoivat tähän kriisiin ja ottavat käyttöön joustomekanismeja. Ja tavallaan hyviä uutisia saatiin tästä tutkimuksesta myös, että sosiaalinen dialogi tuntuu olevan hyvin toimiva äh, järjestelmä eurooppalaisissa yhtiöissä. Se on tärkeä mekanismi, joilla eurooppalaiset yritykset sopeutuvat muutoksiin. Toinen tärkeä tutkimus oli josta on raportoitu, on, on Euroopan elämänlaatututkimus. Tässä ollaan menty syvällä. Tässä kuin vuoden 2007 tutkimuksessa olemme julkaistaneet neljä teemaraporttia. Yksi eh, kiinnostava erityisraportti, joka teimme viime keväänä, oli, oli tällainen vertailu eh, tästä kuvitellusta elämisen laadusta eh, Euroopassa syyskuussa 2009 ja verrattuna vuoteen 2007 ennen kriisiä. Tämä vertailu osoittaa, mikä on kriisin vaikutus elämisen laatuun eurooppalaisten elämässä ja, ja oli kovin, oli kovin kiinnostava tulos, jotta, että kriisi on todellakin vaikuttanut eurooppalaisten elämisen laatuun, se tyytyväisyys alentunut ja, ja luottamus poliittisiin instituutioihin ihmisiin on heikentynyt, kuten myös jännitteet ovat lisääntyneet Euroopassa. Kolmas tutkimus, johon, jota olemme tehneet vuonna 2009, oli valmistautuminen viidenteen Euroopan työolosuuden tutkimukseen, joka nyt meneillään. Olemme myös jatkaneet työtämme näissä seurantakeskuksissa. Olemme sanoneet, ole, on tehty paljon selvityksiä, raportteja, operatiivisia raportteja, ja, ja, joita on julkistettu me olemme äh, tehneet yli kymmenen vertailevaa analyysiraporttia esimerkiksi vihertyvästä Euroopan taloudesta, äh, itsensä työllistävistä työntekijöistä ja sitten eh, tiedottamisen ja viestinnän vaikutuksista työmarkkinasuhteisiin. Ja tietenkin kiireisin äh, seurantakeskus oli tämä, jossa tutkitaan muutoksia ja tämähän on julkaissut yli 2000 raporttia näistä näitä aloita. Meillä on useitakin erityisraportteja eri aiheista, kuten esimerkiksi rakennemuutoksesta Euroopassa on keskeinen alue meidän tutkimustyössä 2009. Cooperation with different European ja sitten tämä toiminta on laajentunut. Me olemme tekemisissä ILON ja OECDn kanssa ja eri komission pääosastojen kanssa, Eurostatin kanssa ja totta kai meidän sisarvirastojemme kanssa, niin kuin äsken tuli esille Rova Bulgarellin puheenvuorossa ja myös herra Takalan puheenvuorossa. Ja sitten eräitä yksittäisiä tuloksia tai tapauksia meidän tutkimustyössämme viime vuonna. Euroopan äh, tämä rakennemuutos äh, äh, seuranta tuotti tällaisia kvartaaliraportteja ja myös vuosiraportteja niin nämä raportit on lähetetty monelle keskeiselle sidosryhmille Euroopassa, jotka ovat tekemissä komissiolle ja, komissiolle ja Euroopan parlamentille, niin ikään me olemme yrittäneet seurata rakennemuutosta taantuma-aikana enemmän tai vähemmän online, josta on raportoitu pikaisesti niin ikään. Ja me olemme, tämä on ollut äh, tällainen punainen lanka koko meidän työssämme me olemme keskustelleet myös työmarkkinasuhteeseen EU-ssa, USA ja parissa eräissä muissa nousevissa maailmantalouksissa. Niin kuin jo totesin, me olemme julkistaneet ensimmäisen raportin Euroopan yritystutkimuksesta ja me järjestämme yhteisen konferenssi Euroopan parlamentin kanssa 3. maaliskuuta tästä asiasta, jossa esiteltiin tulokset tästä Euroopan yritystutkimuksesta, siitä, miten Euroopan yritykset sopeutuvat tilanteeseen, minkälaisia joustomekanismeja käytetään ja millä tavalla sosiaalinen vuoropuhelu toimii ympäri Eurooppaa. Niin ikään olemme raportoineet aktiivista nuorten integroimisesta, varsinkin vammaisten nuorten integroimisesta, ja olemme yrittäneet ottaa yhteyttä tähän uuteen Euroopan parlamenttiin. Olemme tehneet tässä parhaamme heti tämän vaalikauden alusta lähtien kolme keskeistä tutkimusaluetta toiminnassamme vuonna 2010 noudattavat aikaisempaa linjaa. Kolme tutkimusaluetta ovat työllisyyden kasvu ja työ, työvoiman saanti muuttuvilla työmarkkinoilla. Ja tämä, tämä makroskooppinen linja tutkittaessa Euroopan työmarkkinoita joka, työmarkkinat, jotka ovat aika muissa kuohuntatilassa tällä hetkellä. Tämä onkin hyvin tärkeä asia tutkia ja raportoida. Sitten joustoturva on yksi keskeinen käsite, josta, tutk, josta tutkitaan ja, ja jo, jota tehdään myös makrotalousselvityksiä eurooppalaisissa yrityksissä. Toinen tutkimusalue on enemmän ja parempia työpaikkoja, suoraan parempaa tuottavuutta kumppanuuden avulla. Tämä on ehkä perinteisin meidän tutkimusalueistamme, jossa tutkitaan työolosuhteita ja äh, sosiaalista vuoropuhelua ja äh, tasa-arvoa ja sukupuolikysymyksiä, myös työmarkkinasuhteita ja äh, Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Ja kolmas tutkimusalue on tässä kuvan oikealla puolella tämän sosiaalisen integraation edistäminen ja kestävän sosiaalisen suojelun kehittäminen. Ja tähän tässä keskitytään erityisesti Euroopan työmarkkinoiden sosiaalisiin näkökohtiin tänä päivänä. Keskeiset tulokset, joita odotetaan tälle vuodelle vuonna 2010, ensinnäkin nämä tulokset tästä viidennestä Euroopan työolosuudet tutkimuksesta. Tätä työtä juuri tehdään, tätä tutkimustyötä tehdään 34 Euroopan maassa. 27 Euroopan maat, EU-maata ja sitten seitsemän muuta maata, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tähän. Ja ensimmäiset tulokset tulevat raportoitavaksi täällä Brysselissä marraskuussa tänä vuonna. Me jatkamme Euroopan yritystutkimusta ja, ja aloitamme valmistelun valmistautumisen kolmanteen Euroopan elämänlaatututkimuksen, joka sitten tulee tehtäväksi vuonna 2011, ensi vuonna siis. Ja keskeiset tulokset, joita odotetaan koskevat ennen kaikkea Euroopan työllisyystrendejä ja uusi seurantalinja on tässä se, että me otamme käyttöön tällaisen työpaikkaseurannan, jossa seurataan laatutrendejä Euroopan työpaikoissa. Ja tässä rakennemuutos tutkimuslinjassa tutkitaan työpaikkojen menetyksiä ja ensimmäistä kertaa aloitamme systemaattisen raportoinnin näistä laatutrendeistä ja aloitamme, teemme tämän joka kuudes kuukausi. Tässä käytämme Eurostatin työmarkkinatutkimuksia hyväksemme tähän selvitykseen. Ja sitten enemmän ja parempia työpaikkoja, parempaa tuottavuutta kumppanuudella, taloudellinen kriisi ja työn ja työllisyyden kehittyminen ovat keskeisiä tutkimuskohteita tässä. Ja tutkitaan myös epätavallisia tapoja järjestää työtä ja tutkimme myös joustavaa työllistämislinjaa ja tutkimme myös niitä yhteyksiä, joita on työn laadun ja suorituskyvyn välillä yritystasolla. Ja tässä on tehty paljon tapauskohtaisia selvityksiä. Olemme saaneet tällaisia tilastollisia tutkimuksia tästä jo aikaisemminkin. Ja nyt me siirrymme itse yritystasolle. Ja sitten sosiaalisen integraatio ja kestävän sosiaalisen suojelun edistäminen, keskeisiä selvityksiä tehdään yritysten aloitteista saada hoidot työllistää ja yhdistää siihen myös tällaiset hoitotoimikot, lasten hoito, eli päivähoito ja niin poispäin. Ja ehkäpä sitten sitten itse hallintopuoleemme meillä on tilaisuus saada rahoitusta. Meillä on noin 20 miljoonaa euroa tänä vuonna ja, ja tämä trendi oli pikemminkin alas kuin ylös, vaikkakin tulokset ovat olleet koko ajan nousussa ja meillä on e, tällaista, tämän tyyppistä tutkimusta tarvitaan yhä enemmän, varsinkin tällaisina aikoina, kun Euroopan työmarkkinat ovat todellakin kuohuntatilassa ja ihmiset tarvitsevat sosiaalista suojelua ja, ja ohjelmia ja me tutkimme tehokkuutta ja tämän, tyyppi, ja tämän tyyppiset palvelut ovat todellakin tarpeen. Meillä on ollut useita, os, uh, usean vuoden virtaviivastamista meidän toiminnassa. 81 prosenttia henkilöyksitoista on operatiivisissa tehtävissä ja, ja sitten parikymmentä prosenttia on alle parikymmentä prosenttia hallinnossa ja tätä virtaviivastamista jatketaan. Tämä on ollut työtämme tähänkin mennessä. Ja on hyvin tärkeää meidän tutkimuksessamme tämä monivuotinen eurooppalainen selvitys, joka heti kättelyssä oli tällainen neljän a viiden vuoden mittainen rupeama. Ja sitten rahoituskannalta tämä tällaisiin siirtoihin, jotka ovat varsin normaaleja tällaisessa tutkimustyössä. Siinä ei mitään epänormaalia huomiota on kiinnitetty tähän ilmiöön ja meidän tutkimuksessamme tämä on hyvin normaali ilmiö, tällaiset budjettisiirrot. Ja sitten henkilö, eh, kunta tai oman resurssit tota, olemme keskittyneet poikkitieteelliseen ja tällaisen projektityöhön ja tuemme ulkoista ja sisäistä asiantuntemusta tutkimusprojekteissa, jotta saataisiin korkealaatuista korkealaatuisia tuloksia. Niin äskettäin kaksi ulkoista arviota on saatu päätökseen. Yksi niistä on julkistettu ja toinen on jo oltu, se tullaan julkistamaan. Ensimmäinen oli tämän toimielinten väli, kesk, välinen arvio, joista meitäkin arvioitiin. Ja toinen on sitten ulkoisen, ulkopuolisen konsultin tekemä, joka on selvittänyt meidän aikaisempaa nelivuotisohjelmaamme, joka on sitten tehnyt tämän arvion. Tältä pohjalta on varmaan voidaan sanoa, että molemmissa tultiin hyvin varsin myönteinen kuva meidän operaatiostamme ja tulokset ovat olleet oleellisia ja relevantteja ovat olleet sopusoinnossa Euroopan prioriteettien kanssa ja meidän toimintamme on ollut tehokasta, kustannustehokasta ja suoraviivaista ja on tuottanut niitä tuloksia, joita, joita myös on, joita käyttäjät osaavat arvostaa. Me jatkamme edelleenkin Eurofondin ö, omaa seurantajärjestelmää, jossa mitataan omia tutkimustyön tuloksia. Ja lopuksi täällä meillä, meillä on Brysselin ö, yhteistoimistomme, joka on hyvin aktiivinen, joka myös antaa palveluja ja informaatiota, joita te saatte toivoa. Olkaa siis yhteydessä meidän yhteistoimistomme. Kiitoksia. Merci beaucoup suurkiitokset. Ja tällä tavoin siirrymme nyt viimeisen esittelyyn, jossa kysymyksessä on Euroopan koulutussäätiö. Ja ennen kuin annan puheenvuoron äh, säätiön äh, vastuuhenkilölle, edustajalle, haluaisin äh, kertoa kaikille, että täällä on läsnä kolme riippumatonta asiantuntijaa, Euroopan parlamentin nimet, nimeämät henkilöt, rouva Sara Parking, herra Paleo Kassas ja herra Meiser, jotka kunnioittavat tällä tavoin läsnäololla meidän kokoustamme. Annan puheenvuoron nyt rouva Madlen Serbanille tätä viimeistä alustusta varten. Distinguished honorable members of the European Parliament. Puheenjohtaja, arvoisat työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenet, Haluaisin aloittaa sanomaan, että on todella etuoikeus olla täällä tänään kertomassa ensimmäistä kertaa teille meidän toiminnastamme siitä, että kun nimitettiin tämän viraston johtajaksi. Olen todellakin iloinen, minulle on kunnia saada kertoa teille meidän pääsaavutuksissamme vuonna 2009 ja kertoa teille joistakin prioriteeteista vuodelle 2010. Ja yhdessä tämän kanssa tämä on tietysti myöskin pyyntö, että voitte tulla käymään Torinossa ja voimme olla teidän käytössänne, voimme esitellä teille työtämme ja tehdämme siitä sellaista se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeisiin ja että se on myöskin mahdollisimman relevanttia. Meidän virastomme työskentelee Euroopan unionin ulkopuolella. Minun täytyy korostaa asioita, voidaksemme sanoa, että me olemme erilainen tässä virastojen kentässä, työskentelemme sen ulkopuolella, ja olemme kiitollisia Euroopan unionin toimieliville siksi, että ne päättivät, että tällainen kriittinen alue on inhimillisen pääoman kehittäminen. Ja tämä on meidän asiantuntijoiltamme. Me tuemme kumppanuusmaita, naapurimaita, Euroopan unionin naapurimaita – siinä, että ne kehittävät inhimillistä pääomaa koulutuksen kautta työllisyyden alueella. Ja tämä liittyy ammatillisiin koulutukseen liittyviin järjestelmiin ja tätä kautta voidaan antaa hyötyä näiden maille omille kansalaisille. Sanoisin, että Euroopan koulutussäätiö työskentelee politiikan tekemistä varten. Se ei saa aikaan parempia prosesseja, mutta sen kautta saavutetaan parempia tuloksia, jolla on suora vaikutus kansalaisten tasolla näissä maissa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että ihmispää, ihmisen pääoman kehittäminen, sosiaalisen pääoman kehittäminen, nämä ovat siis kumpikin ratkaisevia tekijöitä, jotka voivat olla merkittäviä, ratkaisevan merkittäviä kehityksessä kumppanimaissa. Me voimme käyttää tässä EUn sisäisiä politiikkoja ulkoisen, ulkoisten suhteiden puitteissa. Ja tässä viittaisin vuoden 2009 osalta avainalueeseen, jotka ovat olleet avainalueita meille ja jossa me olemme tukeneet komissiota siinä, että se on voinut vahvistaa omia, omaa ulkosuhdepolitiikkaansa ihmisen, inhimillisen pääoman kehittämisen alueella. Ajatellen tätä olemme harjoittaneet yhteistyötä ennen kaikkea koulutuksen pääosaston kanssa, laajentumisen pääosaston kanssa, Relex pääosaston kanssa, mutta sama koskee myöskin työllisyyden pääosastoa ja tässä mielessä olemme, olemme työllisyyspääosaston pyynnöstä myöskin tehneet siis työtä, joka tehtävänä on valmistella ehdokasmaita, mahdollisia ehdokasmaita Länsi-Balkanilla ja Turkkia, niin että ne pystyvät hyödyntämään Euroopan sosiaalirahastoa tehokkaasti, niin että niillä on terve hallinto, ei pelkästään rahoituksesta, vaan siinä mielessä, että voidaan parantaa sosiaalirahaston vaikutusta kussakin maassa, niin että se vastaa maan tarpeisiin. Kun viittaan oikeusasioiden pääosastoon, se on myös pääosasto, jonka kanssa olemme harjoittaneet yhteistyötä, minun täytyy muistuttaa laillisen maahanmuuton hallinnoinnista. Muut, maahanmuutto on realiteetti. Kansalaisten vapaa liikkuvuus on yksi niistä arvoista, joihin Eurooppa luottaa, ja se on myöskin asia, joka koskettaa kumppanimaita. Me emme lähde liikkeelle siitä, että pyrkisimme hallitsemaan äh, laillista maahanmuuttoa niin, että me rohkaisisimme maahanmuuttoa. Päinvastoin pyritään maksimoimaan se potentiaali, jota maahanmuutolla voi olla. Ja tämä tehdään niin, että pohditaan assosiaatiosopimuksissa, joita on syntymässä yli kumppanimaiden kanssa, niin että saadaan aikaan tällaista liikkuvuuskumppanuutta aikaan. Tällaista työskentelyä Moldovan kanssa ja Georgian kanssa. Harjoitamme yhteistyötä myöskin yritysasioiden pääosaston kanssa, joka liittyy pienten yritysten asetukseen. Ja tässä voimme esitellä politiikkoja, joita tehdään pienten ja keskisuurten yrityksen alalla. Yrittäjyyden oppiminen on osa tällaista avainpätevyysagendaa ja olemme saman aikaan monia tapahtumia länsi ja Turkissa ja myöskin meidän alueella, mikä osoittaa sen, että yrittäjyyden henki tukee yritysten kehittämistä ja syntymistä. Ja sanoisin, että ammatillinen koulutus ei koske pelkästään peruskoulutuksen jälkeistä koulutusta, vaan myöskin ammatillista koulutusta. Ja tavoitteena on se, että pyrimme myöskin yhden harmonisoimaan toimintamme avunantajien tasojen, tasojen kanssa, niin että me teemme kaksinkertaista päällekkäistä työtä, joka koskisi kun koskee ulkoista apua, mitä tulee ulkoista apua, jota Euroopan niin antaa. Ja tällä eh, alalla voisin sanoa, että laajentumisen ja Relex-pääosasto ovat olleet tärkeitä kumppaneitamme, kun olemme pystyneet tekemään ohjelmia ulkoisen avun alalla ja inhimillisen pääoman kehittämisen alalla. Olemme tehneet tämän selvittämällä, mitkä ovat olleet maiden tarpeet. Ja tämä on ollut kaikkien 30 maan osalta tilanne, joiden kanssa me teemme yhteistyötä. Ja olemme myöskin pyrkineet ehdottamaan sellaisia toimia, jotka todella voivat tukea inhimillisen pääoman kehitystä. Joten politiikan muotoilussa me myöskin harjoitamme kapasiteetin kehittämistä kunkin maan tärkeimpien toimijoiden kanssa avaintekijät ovat hallitukset, mutta myöskin kansalaisyhteiskunnan järjestöt, koska tämä tietysti riippuu myös siitä toiminnasta ja sen laadusta, jota ne järjestävät. Meidän kapasiteetin kehittämisemme on viime kädessä liittynyt myös siihen, että olemme pyrkineet lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Me tiedämme kaikki, että me toimimme monissa maissa, jotka, jotka ovat konfliktitilanteessa tai konfliktin jälkeisessä tilanteessa – emmekä pelkästään harjoita työtä maan tasolla, vaan myöskin alueellisella tasolla. Esimerkiksi News, äh, olette kenties voineet nähdä jo elokuvan, jossa esitettiin Armenian ja Turkin välisiä suhteita. Ja henkilöt, joihin haastateltiin, ne viittasivat Euroopan koulutussäätiöön ja inhimillisen pääoman alueeseen, mikä oli ainoa tapa koota yhteen ihmisiä näistä kahdesta maasta harjoittamaan yhteistyötä, niitä syntyi tuloksia. Sama koskee myös bosnia herzegovina joka oli helppo maa, mutta ammattinen koulutus on ollut ainoa toiminnan alue, jossa maan sisällä kumppanit ovat pystyneet harjoittamaan yhteistyötä, joten politiikan muotoilu hyvin ennakoivalla ja osallistuvalla tavalla ei ole kovinkaan helppoa näissä maissa. Mutta kuten sanoin, sosiaalisen kuulumisen mukaanottamisen periaate on tärkeää, koska köyhyys on suuri ongelma. Köyhyyden lievittäminen on osa työtä, jota me teemme esimerkiksi Keski-Aasiassa. Mutta jälleen me harjoitamme avoimuuden puolesta työtä ja laadun puolesta työtä koulutuksen alueella, emme pelkästään nuorten ihmisten piirissä, koska unohdettuja ovat aikuiset näissä maissa ennen kaikkea kriisin vuoksi. Meidän täytyy korostaa ja vahvistaa toimia tässä mielessä. Teemme työtä myös, niin vuoden 2009 työohjelmassa mainittiin, teemme työtä myöskin tiedonvaihdon ja verkottumisen alueella, ja olen todella iloinen siitä, että meillä on kumppaneita, jotka istuvat täällä yhdessä meidän kanssamme, EU-virastoja. Me olemme harjoittaneet paljon yhteistyötä esimerkiksi Vulgarelli, CDFOPin eh, johtaja, puhui tästä juuri, että täällä Euroopan parlamentin rakennuksessa 2009 on ollut juuri se hetki, jolloin Euroopan, tämän Euroopan pätevyyksien puitteen ulkoiseen ulottuvuuteen on tartuttu. Ja teitä varmaan ei yllätä kuulla se, että eurooppalainen politiikka kehittyi sisarviraston tuella, CDFOPin tuella, ja se on nähty viitekohdaksi monissa mm, meidän kumppanivaltioissamme usein mm, tämä kehitys on ollut jopa liiankin nopeaa. Harjoitamme myös yhteistyötä kansainvälisten virastojen kanssa, koska me harjoitamme yhteistyötä kumppanoimaiden kanssa, näiden järjestöjen kanssa, miksi ILO, OECD, Maailmanpankki. Ja kuten totesin, meidän työmme päätavoitteena on saavuttaa se, että näissä maissa kehitetään potentiaalia, saadaan aikaan kestävää kehitystä, mikä merkitsee taloudellista kasvua, mikä merkitsee sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Vuonna 2009 ja eilen, eilenhän puhuttiin vuoden 2008 budjetin vastuuvapaudesta. Sanoisin, että vuonna 2009 meidän budjettimme tulos oli nolla vuonna 2007-2008. Me olemme joutuneet maksamaan takaisin varoja siksi, että tempus liike etevästä äh, Brysseliin ja asiat, jotka liittyvät virastojen budjetteihin, mutta vuonna 2009 ei ollut ulkoisia tekijöitä. Meidän tuloksemme on nolla. Mitä tulee muuhun, olemme iloisia siitä, että tilintarkastustuomioistuin tänä vuonna viitatessaan vuosiin 2008-2009 tuli hyvin lievillä, vähäisillä suosituksilla. Nyt lainaan heitä vuonna 2010 kahdella sanalla. 2010 tulee parantamaan politiikkaa, joka perustuu todisteisiin. Torinon prosessin mukaisesti Torinon prosessi tulee muuttamaan tilanteen, jossa voidaan diagnostisoida ammatillisessa koulussa kaikissa maissa niin, että voidaan paremmin dokumentoida koulutussäätiön puuttuminen asioihin ja suunnitellut asioihin puuttumista pyrimme vuonna 2010 maksimoimaan sen, miten me toimimme niin, että saamme aikaan lisäarvoa kaikessa, mitä me teemme. Ja tässä mielessä olemme käsittääkseni hyvin onnekas virasto, koska me harjoitamme yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, jotka te olette nimittäneet, jotka voivat antaa meille mahdollisuuden myöskin lisätä avoimuutta siinä työssä, jota me teimme. Luulen, että EU 2020 hankkeiden mukaisesti uusi virasto tulee siirtymään maahanmuuton tehokkaaseen hallinnointiin siinä mielessä, että pyritään maksimoimaan potentiaali ja silloin Eurooppaan tulevat maahanmuuttajat ja katsotaan silloin niitä pätevyyksiä, joita Eurooppa tarvitsee, ja näitä voidaan dokumentoida sillä toiminnalla, jota me harjoitamme, joita me teemme omissa selvityksissämme. Se tulemaan mahdollisuus rikastuttaa niitä tavoitteita, jotka on luotu vuoden, vuoden vuosi 2008 työohjelmassa, joten voi syntyä ensimmäinen strateginen suunnittelu joka osaltaan tulee lisäämään viraston toimintaa niin, että se tulee olemaan relevantti tällä alueella, eli siis Euroopan koulutussäätiö. Minä tulen mielelläni olemaan käytössä koulutus- ja pätevyyskysymyksissä, jos sitä pyydetään. Kiitoksia kaikille näistä esityksistä. Meillä on täällä muutamia kysymyksiä. Elisabeth Moran aloittaa kysymysten esittämisen. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin esittää kiitokset eh, kolmen viraston edustajille. He antoivat meille varsin tyhjentävän eh, selvityksen eh, virastojen toiminnasta ja nämähän ovat kaikki aiheita, joita täällä valiokunnassa seurataan. Me tarvitsemme vielä kuitenkin muutamia täsmennyksiä joistakin aiheista, joita jo esittelittekin. Tiedän, että olette tehneet valtavasti työtä näiden asioiden piirissä ja, ja me haluammekin nyt tuoda vielä teidän, teidän tietonne, meidän huolenaiheenne aiheemme ja odottelemme teiltä sitten niihin vastauksia. Ensimmäiseksi äh, haluaisin osoittaa sanani Sedefopin edustajalle. Käy selvästikin ilmi, että me tarvitsemme yhteisiä instrumentteja, toiminta tapoja Euroopan unionissa, jotta voisimme saada kannustetuksi liikkuvuutta sekä koulutuksen että työnteon avulla. Me olemme tehneet jo paljon ponnistuksia. Itse olen työstänyt esimerkiksi koulutuksen laatukriteereiden piirissä aika paljon. Ja sitähän käsiteltiin tässäkin valiokunnassa viime vaalikaudella. Mutta tällä hetkellä kuitenkin koulutuskysymykset ovat aivan liian hajautuneet. Meillä on valtaisa määrä erilaisia tutkintoja, jotka eivät kuitenkaan vastaa toisiaan jäsenmaiden välillä. Ja tämä on luonnollisesti seikka, joka häiritsee ammatillisten, ammatti-ihmisten liikkuvuutta maasta toiseen. Tietty ammatti ei täysin vastaa ammatin kuvaa tässä jossakin muussa maassa. Siksi me tarvitsisimme jonkunlaista näkemystä tilanteesta ja selkeytystä myöskin koulutukseen kokonaisuutena. Emme me voi äh, ajatella, että Eurooppa olisi täysin yhdentynyt, jolle me saa myöskin tällä saralla asioita yhteen nivotuksi. Millä tavoin te näette tilanteen ja mitä strategisia neuvoja voisitte meille antaa? Sitten edelleenkin Sedefopille kysymys liittyy liittyen elinikäisen oppimisen ja työelämän piirissä olevien henkilöiden kohdalla. Minkälaisia mahdollisuuksia työntekijöillä on saada koulutusta? Tämähän on sekä, jota on jo kymmeniä vuosia käsitelty täälläkin. Tämä edellyttää syvällisiä muutoksia itse koulutus- konseptin, miten me voimme nopeuttaa myöskin kouluttajien sopeutumista uuteen tilanteeseen, millä tavoin pystymme paremmin kouluttamaan ihmisiä näissä elinikäisten oppimisen kysymyksissä. Sitten seuraavat kysymykset. taas liittyvät Eurofondin toimintaan. On selvää, että meidän on uudistettava ja uuden, aikaista, uuden aikaistettava työ, ilmapiiriä, työ, työelämää ylipäätään. Te sanoitte, että teidän toimintanne on edennyt varsin myönteisessä hengessä. Olisiko kuitenkin vielä mahdollista nopeuttaa ja, ja, ja uudistaa toimintaa entistä enemmän. Entä minkälaisia keinoja teillä on edistää kysymyksiä työmaailmassa nimenomaan kriisi aikana? Millä tavoin voidaan saada mahdollisesti jopa työtilannetta parannettua? Ja sitten vielä kysymys, jota olemme pohtineet täällä valiokunnassa – työaika äh, nimittäin. Minkälaisia äh, tarpeita työelämän piirissä olevilla henkilöillä on äh, mahdollisesti työajan muuttamiselle ja, ja minkälainen aika voitaisiin omistaa koulutukselle? Tämä kaikki liittyy tehokkuuteen, miten me pystyisimme edistämään tehokkuutta. Te viittasitte itsekin näihin tehokkuuskysymyksiin ja nyt vielä peräänkuulutan teille, teiltä siihen lisää selvitystä. Ja vielä nämä ovat niin kiintoisia aiheita, että puhuisin pidempään, mutta halusin vielä esittää kuitenkin pari kysymystä koulutussäätiölle vielä seuraavat kysymykset. Haluaisin nimittäin tietää, Millä tavoin te näette siirtymän koulumaailmasta työmaailmaan, työn piiriin? Ajattelen tässä lähinnä ensin koulu, koulunkäyntiä, sen jälkeen ammatillista koulutusta ja siirtymistä lopulta työelämän piiriin. Puhutte myöskin yritysilmapiirin mukaan tuomisen jo koulutuksen aikana. Tämä on välttämättä, kun ajatellaan maailmanlaajuistavaa tilannetta ja myöskin talouskriisiä. Mielestäni nämä seikat ovat keskeisiä. Yrittäjyys on luonnollisesti hyvä tuoda esiin jo, jo koulutuksen aikana. No niin, en halua enää käyttää lisää aikaa, mutta toivon näihin nyt vastauksia. Kiitoksia kovasti. Ellei kukaan halua nyt ö, käyttää puheenvuoroa tai sitä kysymyksiä. Ai siltä on vielä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan samalla tavoin kuin EPPn edustaja haluaisin luonnollisesti esittää äh, kiitokset kaikille neljälle virastolle äh, siitä työstä, jota he ovat tehneet vuonna 2009. He ovat valmiita vuoropuhelun ja se on hyvä asia. Itse kuitenkin haluaisin peräänkuuluttaa vielä hieman lisää selvitystä Bilbaon ja Dublinin toimistoista, nimittäin koska olen niiden kanssa ollut enemmän yhteistyössä – mutta kaiken kaikkiaan voitaneen todeta, että työ on ollut kuitenkin korkealaatuista. Nyt yleisluontoisesti, eh, en siis halua millään tavoin esittää liikaa kritiikkiä, mutta aina on kuitenkin hyvä lähteä kriittisesti liikkeelle. Me ö, eh, törmäämme jollakin tämän paradoksaalisen tilanteen. Meillä on valtavat resurssit, me pystymme ymmärtämään ilmiöitä, selvittämään niitä – mutta toisaalta taas eurooppalaiset yritykset, ja työntekijät tarvitsisivat tietoa ja impulseja. Toisin sanoen, resurssien ja tarpeen välillä ei ole linkkiä. En tiedä, miten tämä nyt voisi sanoa. Meillä on ikään kuin moottori, joka sinänsä toimii eh, loistavasti – mutta jollakin tavoin renkaat eivät kuitenkaan pyöri riittävän nopeasti. Kaikki tietotaito, kaikki se kapasiteetti, joka meillä on olemassa, ei, ei kuitenkaan löydä lopullista kohdetta. En nyt siis sinänsä puhu pelkästään virastoista, vaan koko Euroopan unionista. Meiltä puuttuu vielä paljon elementtejä viestintäpolitiikan alalla esimerkiksi jo te, nyt, nythän me jo teemme varsin paljon eri sektoreilla, mutta parantamisen varaa on kyllä monellakin saralla. Siis eh, jos ajatellaan nyt vaikka kirkkoja ja seurakuntaa, jossa väki loistaa poissaolollaan, sieltä löytyy kahdenlaisia pappeja – toiset ovat ihan selvästi liian kiinni vielä vanhankantaisessa toimintatavassa. Heidänkin olisi syytä lähteä ulospäin, avata ovet ja sama pätee myöskin Euroopan unioniin. He voisivat lähteä kahviloihin tai kadulle toimin, toimintaan. Ei, ei kannata odottaa hiljaisesti vaan ja, ja kuvitella, että ihmiset tulevat vaikkapa nyt tässä tapauksessa kirkkoon hakemaan apua tai, tai muuta. Sama pätee myöskin virastoihin. Niin, eli ongelmia on paljon ja, ja, ja siksi tarvittaisiin entistä enemmän yhteistyötä ja, ja muutenkin voisimme suhtautua aktiivisemmin kysymyksiin. No niin, nyt sitten vielä pari huomiota liittyen noihin kahteen äsken mainitsemani virastoon Bilbaan toimistoon liittyen voin todeta, että vierailu oli kyllä varsin vaikuttava. Ja, ja, ja esitys oli myöskin kattava. Meillähän on jo muutenkin nyt valmistella sinne vierailu heinäkuulle. Itse olen siellä käynyt ja, ja olen ollut varsin vaikuttunut siitä, mitä äh, siellä tehdään ja haluaisin myöskin kiittää herra Takala hänen esityksestään. Jos oikein ymmärsin, olette hu- huolissanne 2020-strategian äh, käytännön soveltamisesta ja, ja ylipäätään tulevaisuuden Euroopasta – ja, ja siitä, millä tavoin näitä erilaisia suunnitelmia ja, ja toimintamalleja voitaisiin nivoa toisiinsa entistä paremmin. Millä tavoin Euroopan komissio ja parlamentti voisivat olla tässä yhteistyössä mukana? Mutta haluaisin myöskin vielä lisää tietoa, informaatiota kaikesta siitä, minkä puitteissa voisimme toimia yhteistyössä. Voisimme siis jollakin tavoin saada sekä huolenaiheet että toimintaohjelman samalle linjalle, samalle polulle. Ja tämä edellyttää sitä, että viestintä toimii jouhevasti, voimme esittää ehdotuksia ja, ja odottaa, että niihin myöskin vastataan. En tietenkään halua millään tavoin puuttua toimintanne sen kummemmin ja astua varpaillenne, mutta äh, uskon, että voitte olla vielä hieman äh, enemmän äh, kiinnostunut meidänkin huolenaiheestamme. Ja sitten herra Karppinen, Eurofund, teidän toimintanne on esimerkillistä ja, ja itse olen siihen tutustunut toi, toiminta on valtaisa, valtavan kiinnostavaa ja, ja samaten ne tutkimukset, joihin viittasitte. Ei kannata olla niin vaatimaton. Älkää turha rajoittuko käsittelemään ainoastaan ikään kuin akateemisia kysymyksiä. Kun kyse on sentään ihmisten eli- ja työolojen kehittämissäätiöstä, niin, niin niin meidän on lähestyttävä asioita ihan ruohonjuuritasolla, ajateltava ihmisiä, jotka tekevät työtä käytännössä. Teillä on valtava määrä tietotaitoa ja, ja sitä olisi nyt hyvä saada kaikkien käyttöön. Ja, ja sitten vielä Rova Bulgarellille äh, haluaisin esittää äh, kiitokset äh, niistä yhteenvedosta, joita hän esitti täällä – CDFOPin työstä ja luonnollisesti kiitokset myöskin Rova Servanille eh, ja hänen virastolle. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Minullakin olisi pari kysymystä sanan samalla linjoilla. Ollaan kaikki tietoisia siitä, että työstä mitä te teette ja mitä raportteja te teette, mutta yritän löytää tavan, jolla voitaisiin varmistaa, että me tietäisimme tästä työstä enemmän Jotkut teistä ovat mukana tässä työssä yksilötasolla, mutta meillä on tällaisia kokouksia, eikä kovinkaan paljon meppejä paikalla. Yritän löytää, löytää ehkä joku toinen tapa, ehkä pienempiä ryhmiä, ehkä voitaisiin asiakohtaisia tapaamisia tai teema, teema, teematapaamisia pienemmällä porukalla niiden kanssa, jotka ovat todella kiinnostuneita niin siitä tietyn, tietyn alan työstä teidän kanssanne. Ja olisi haluaisin tietää, ja te olette puhuneet myös suurimmista saavutuksista viime vuonna, mutta ne teistä, jotka eivät ole, niin mitä te sanoisitte, mikä oli teille ylpein tai komein saavutuksenne vuonna 2009? Onko se, että saa tavaraa lainsäädäntöön tai jotain sellaista, jota komissio tulee esittämään, tai jos te olette saaneet sitten ovat osanne parlamentin työhön. Onko teillä jotakin tiettyä saavutusta, josta te kernaasti kertoisitte tänään? Minä tiedän, että on vaikea ottaa yhtä, koska te mainitsi useita, mutta vaan pyytäisin teille, kysyisin teille, mikä on se ehkä tärkein juttunne. Ja aloitankin, jos te voisitte vastata näihin kysymyksiin. Meillä ei kauheasti ole aikaa. Me, me haluamme lopettaa tämän värttiä vaille. Mutta aloitamme herra Takalalla. Thank you very much. Kiitos. Niin, lähtien tästä viimeisimmästä, mistä olemme kaikkein ylpeimpiä. Meillä on suurin kampanja riskiarvioinnista viimeisten kahden vuoden aikana olemme saavuttaneet yli 100, tavoittaneet 100 miljoonaa työntekijää Euroopan unionin alueella, jopa sen alueen ulkopuolella. Minusta se on ollut suuri saavutus 65 eh, henkilön virastolta. Se on ehkä kaikkein tärkein asia, mikä olemme tehneet. On monia muitakin. Toinen asia, jonka halusin todeta, että olemme todella iloisia siitä tuesta, jota me saamme parlamentilta. Uskoakseni se on jotakin sellaista, mihin voimme luottaa myös tulevaisuudessa. On myös iloisia Espanjan hallituksen toimista puheenjohtajana. Sillä on nyt monia hyviä suunnitelmia paljon edistystä eri ulottuvuuksia, jotka liittyvät meidän hallinnollisiin ratkaisuihimme ja niin edelleen. Joten olemme todella iloisia tästä äitymistä, mitä herra Serkas itse on tehnyt. Hän on ollut hyvin paljon tukena ja monet muutkin tällä alueella. Eräs asia, jonka voisimme todella tehdä, on se, miten voitaisiin miettiä sitä, miten voitaisiin sisällyttää avainkysymykset tähän 2020 strategiaan. Mitä ovat ehdotukset meidän kannaltamme? Olen valmis äh, tuntien äh, ILOn toiminnan Genevessä ja muualla voisi olla jotakin yhteyksiä tähän suuntaan ja saada selville mitä he tekevät. Voisimme kenties saada harmonisointia jossakin määrin, että me etenisi työssämme eri suuntiin. Mutta en epäile, että nyt tässä olisi tällaista tapahtumassa, mutta kuitenkin odotamme mielellämme ajatuksia vielä heiltä. Ja muutama asia, jonka mainitsitte, että pitäisi olla läheistä käytännön yhteyttä, vaikutusta työpaikkoihin. Tämä on aina ongelma. Miten päästään ruohonjuuritasolle? Miten päästään käsittelemään oikeista ongelmista löytämään ratkaisuja. On monia erilaisia mekanismeja, mutta esimerkiksi verkot, joiden kanssa me työskentelemme, jotka keskittyvät polttopisteisiin ja se, miten hallitukset toimivat työntekijöiden ja työnantajien kanssa, nämä verkostot kaikissa maissa, ne ovat tärkeitä. Tämä on tietynlaista tukkumyyntiä tietyissä mielessä, mutta kaikki meidän rat- käytön ratkaisumme löytyvät verkosta tonnella kielellä tarvitse vain lukea yksi paperi jollakin kielellä, iirin kielellä bulgariaksi, joten tämä on jotain sellaista, mikä on lähellä kutakin yksittäistä työntekijää. Olemme todellakin innokkaita menemään yhä enemmän tähän suuntaan. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Ja nyt sitten Rova Bulgarelli. Thank you very much. Kiitoksia. Yritänpä vastata lyhyesti. No ensinnäkin mikä on se keskeinen saavutus vuonna 2009? No, sanoisin, että keskeinen saavutus oli se, että saimme näyttöä hyvästä politiikan teosta. Se oli ehkä se paras saavutus. Se toteutui eh, monilla aloilla, mutta keskeisin eh, se oli viime vuonna agendalla ja se on tänäkin vuonna no, nimittäin se, että miten jäsenvaltiot ja Euroopan toimielimet lähinnä neuvosto ja komissio, miten ne käyttävät, miten ne hoitavat tämän taito- ja kompetenssianalyysinsa, jotta he pystyisivät rakentamaan uutta politiikkaa ja niin jäsenvaltioiden tasolla kuin unioninkin tasolla. Tämä koskee erityisesti, että me tulee esille Tsekin ja Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, mutta se, tämähän työ jatkuu jäsenvaltioissa. Ja sitten Tämä mielenkiintoinen kysymys, joka esitit. Olen samaa mieltä kanssanne, että me tarvitsemme vahvan vision, että saataisiin liikkuvuutta oppimiseen ja työntekoon, mutta meidän pitäisi myös pystyä kehittämään tutkintoja Euroopan tasolla. Välineitä on, välineitä on kehitetty Euroopan tasolla, joka antaisi en, mahdollistaa paremman vertailukelpoisuuden mutta jos me katsomme tätä, mikä on se todellinen voima tämän välineen takana, se on, on se paradigman muutos, mitään näiden työkalujen pohja on, sitä siirrytään oppimisesta, oppimisen, oppimisesta oppimisen tuloksiin, jos otetaan Euroopan pätevyysjärjestelmä ja miten, miten sitä pannaan täytetään nyt kansallisella tasolla. Ja kansallisessa pätevyysjärjestelmässä siinä siirrytään perin, perinteestä, että me että otetaan tutkimukset tai pätevyydet ja se on tavallaan se, se panostus ja pitää saada op, mikä oppimisen tulos, että, eli mitä ihminen pystyy tietämään ja ymmärtämään ja tekemään tältä, tämän oppimisprosessin myötä. Ei sillä väliä, mikä se oppimisprosessi on. Ei, ei se ole pelkästään muodollisesta oppimisesta, joka on hankittu normaalin koulutusjärjestön puitteissa, vaan siihen kuuluu kaikki se oppiminen, jonka mainitsitte, joka liittyy myös tyypilliseen työhön, joka on, on keskeinen oppimisen väylä. Tämä on se, minä voisin, voisin kutsua tätä oikeastaan vallankumoukseksi oppimisasioissa. Erittäin hyvä tulos on se, että kaikki jäsenvaltiot, todellakin kaikki jäsenvaltiot, ainakin tämän seurantaprosessin tuloksena, ne ovat muuttamassa järjestelmiään, erityisesti ammattikoulutusjärjestelmiään, mutta tämä tapahtuu myös yliopistotasolla tietyllä tavalla, että siirrytään niin kuin oppimispanoksesta oppimistulokseen. Eihän näitä tuloksia vuodessa nähdä, mutta tämä on todellakin se paradigman muutos. Ja on hyvin tärkeää myös selvittää, miten me lähestymme tätä sopeutuvuutta, työntekijöiden sopeutuvuutta työntek- työn paikkoihin ja oppimiseen. Ja tässä mainitsisin, että on paljon työtä tehdään erityisesti Sedefobissa, ei pelkästään sen suhteen, että ymmärretään, mitkä ovat, mitä taitoja ja mitä pätevyyttä tarvitaan, mutta selvitetään myös, mitä pätevyyttä vaaditaan, tarvitaan työpaikalla. Meillä on tärkeä muutos meneillään. Me tässä on tapahtumassa muutos kohti eh, teknistä eh, pätevyyttä, mutta myös tällaisia poikkitieteellisiä pätevyyksiä kohti, jotka ovat avain eh, nykyajan työpaikkoihin. Ei, on ongelmanratkaisu, on kyky yhteistyöhön tiimissä ja niin poispäin. Sitten on pitkä kokonainen lista. Ja tätä työtä tehdään Sedefobissa ja me pyrimme ymmärtämään, millä tavalla tämä työpaikan sisällön muutos vaikuttaa tarpeelliseen oppimiseen. Ja niin kuin sanoitte, se on muuttunut ja koko oppimisprosessi on muuttunut. Ja tämä tietenkin vaikuttaa myös kouluttajien. Tietenkin puhuisin tästä kernaasti pitempäänkin, mutta sanoisin vain, että ehkäpä voisimme toinen maaliskuuta tavataan, niin siinä on hyvä tilaisuus keskustella näistä asioista. Sitten viestinnästä, kyllä. Me olemme vaatimattomia, Sedefop on vaatimaton ja ujo. Me teemme paljon työtä tällä saralla. Me lähemme ää, äh, äh, muistiomme muutaman sivun ää, äh, muistiot ää, katsottavaksi. Ja tässä me todella haluaisimme parantaa parempaa viestintää ja sujuvampaa viestintää ja me teemme työtä tähän suuntaan. Kyllä, kiitoksia. Kiitoksia sitten saman tien. Herra Karpinen. Thank you very much. Kiitos. kollegat sisävirastoista, heillä on enemmän saavutuksia, enemmän kerrottavana. Joten ehkä minäkin voisin myös mainita kaksi tai kolme ykkössaavutus voisi olla, että meidän eurooppalaisen rakenteiden seurantatietoa on käytetty laajalti. Se on nopein tapa nähdä, mitä Euroopassa tapahtuu, ja kuukausittaiset kertomukset ovat päätyneet niin monille tärkeille kirjoituspöydille Euroopassa. Lähtien komissiosen Spidlasta, tulen moniin parlamentin jäseniin ja, ja monille, aina moniin organisaatioihin, joten se on hyvin nopea, eh, nopeasti aikaansaatu saa kertomus, myös mitä meihin, meitä, meidän työhön viitataan lukuisissa eurooppalaisissa asiakirjoissa, ja tämä on lisääntynyt – oli 85 meidän työhömme Euroopan komission avainasiakirjoissa, mikä on melko suuri luku. Ja olemme antaneet enemmän tällaista sovellettua raportointia muutamisiin kuukausien lisällä monille tärkeille eurooppalaisille organisaatioille ja arvioijille, mukaan on Euroopan parlamentti. Tämäkin on aika hyvä saavutus ja olemme osallistuneet moniin tärkeisiin työryhmiin, joissa on pyritty muokkaamaan Euroopan tulevaisuutta. Tässä olisivat ne asiat, jotka tänään voisi mainita. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Rova äh, Servan. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa täystä kysymyksestä minulle, eli miten suhtaudun viestintään. No, meillä on etuoikeus saada ohjelmat sinne, jossa se on mielekästä toimittaa. Tällaiset teemakohtaiset tapaamiset voisivat hyödyttää meitä kaikkia. Sitä odotellessa me vain keskustelemme edustajienne kanssa. Mekin palaamme kernaasti e, esittämään ehdotuksia tällaista teema-alueesta, joita voitaisiin ottaa huomioon teidän ohjelmassa ja EU 2020 ohjelmassa. No, Mehän olemme täällä nyt selvittämässä sitä ja me tiedämme, mistä ajassa ja hallinnossa on kysymyksessä. Me olemme todellakin käytettävissänne ja olemme valmiita antamaan tietoja ja palaamaan takaisin. 2009 suurin saavutus, no kuinka pitkällä me olemme, on aika vaikeaa, mutta tämä on, jos ajattelen työtämme komission kanssa, niin luottamus jonka komission yks, jota komission yksiköillä on ETF kohtaan ja se tosiseikka, että, että, että ohjelmatoiminta ja rahoitustoiminta, me olemme olleet monissa keskusteluissa mukana. Tämä antaa varmasti käsityksen siitä, että, että, luotto, siihen, että asiantuntemukseen luotetaan ja työmme kumppanimaiden kanssa, alueellinen yhteistyö, ja se, että tätä dialogia käydään maiden kanssa ja, ja alueellisten järjestöjen kanssa, niin tämä on hyväksytty näiden kumppaneiden kanssa käytävässä yhteistyössä. Ehkäpä teidän avullanne, tehän tiedätte mikä innostaa näiden maiden hallitukset asiakirjat, joita hyväksytään EU-tasolla, parlamentissa tai neuvostossa tai komissiossa. Ja toivoisinkin, että EU 2020 e puhuisi enemmän ammatillisesta koulutuksesta. On keskeisin tärkeää saada hyvää koulutusta, mutta ei ole meille kovinkaan selvää, että miten tämä ammattikoulutus sitten edesauttaa eh, Euroopan elpymisessä. Sama koskee sosiaalista integraatiota, niin kuin mainitsin esityksessäni, niin kaikissa näissä maissa tämä sosiaalinen integraatio on keskeisen, keskeisesti kiinnostava asia. Se on keskeistä Euroopalle ja sitä täytyy jatkaa. Ja EU 2020 ehkä siinä painotetaan enemmänkin näitä valtavia taloudellisia ponnisteluja, joita Eurooppa tekee, koska se on suurin rahoittaja. Ja tämä pitäisi mainita myös tässä yhteydessä. Tämäkin antaa minulle mahdollisuuden olla mikä ole Ja kiitän kovasti näistä kysymyksistä. Siirtyminen koulusta työhön ja e- yrittäjyyteen, yrittäjyyden oppiminen, niissä 30 maassa, joiden kanssa olemme keskeisessä yhteistyössä, siirtyminen koulusta työhön, se, se on, siihen vastaus on elinikäinen oppiminen, miten rohkaistaan – vuoropuhelussa toimijoiden kesken koulutusta ja kasvatusta ja koulutusta, kasvatusta ja elinkeinoelämän välillä. Monet maat, monissa maissa nämä ovat kaksi erillistä säännää valitettavasti. Ja me olemme tekemässä selvitystä, joka on käynnistetty tässä tilassa joulukuussa. Ja siinä puhutaan liike-elämän ja koulutusjärjestelmän yhteistyöstä – me teemme kattavaa selvitystä sen ymmärtämiseksi, miten tämä dialogi toimii ja mitkä ovat kannustimia. Ja sitten täytyy palata tuohon maahan ja ETFn tasolla sen varmistamiseksi, että siirtyminen koulusta työpaikalle tapahtuu. Ja sitten toinen alue meille olisi 2009 jossa puhutaan tietynlaista renessanssista. Me tiedämme, että, että opitaan työpaikalla, että mennään käytännön tason oppimiseen työpaikalle ja yrityksiin. Ei pystytä koulutuksen norsulutorneissa, vaan mennään, mennään kokemaan työpaikalle. On tietenkin helppo sanoa. Ehkä se on vaikea tehdä Euroopassa monissakin maissa. Ja me teemme tässä suhteessa paljonkin työtä. Ja tässä neuvoston osuus on keskeisen tärkeä. Tässä, ei ole, tässä on melkoinen epäsuhta, kun ajatellaan, että minkälaista kiinnostusta löytyy ja mikä on taas kapasiteetin koulutuksen tarjonta. Ja meidän täytyy myös, myös muistaa yhteiskunnan tarpeet. Nämä kolme aluetta pitäisi saada yhteen, eikä jättää erilleen. Ja ja jos opitaan, korostetaan tähän tätä yrittäjyyden oppimista, me olemme saaneet viestiä, että pitää saada ymmärtämään, että yrittäjyyden oppiminen ei ole eh, pelkästään bisneksen tekemistä. Se on keskeinen pätevyys, joka pitäisi alkaa mahdollisimman varhain, mahdollisimman varhain joka sitten räätälöitäisiin tietyn populaation tarpeisiin, ei pelkästään kaupallisesti suuntautuneesta asiasta – mutta monet maat ymmärtävät tämän seikan ja nyt eh, hyvien käytänteiden tuella, jota saadaan jäsenmaista, eh, ja kun ajatellaan, niin, äh, ajatellaan äh, muiden maiden kokemuksia, niin on täskin tärkeää, että yrittäjyys ei välttämättä tarkoita Sinefobin suuntaan. Sanoin myös, että, että, että, että se olisi pelkästään bisneksen teko, mutta tässä on hyvä panostaa tähän kumppanuuteen meidän jäsenvaltioiden ja toisaalta kumppanimaiden kesken. Ehkä en tiedä vastasinko kysymykseen, mutta tässä se oli. Kiitoksia. Kiitän koko paneelia ja syy, minkä takia esitin tämän kysymyksen näistä suurista saavutuksista. Te olette aina niin vaatimattomia siitä, mitä te olette saaneet aikaan. Ja tämä olisi ollut hyvä tilaisuus kaikille tietää, mitä te todella teette ja mitä te pystytte tekemään ja mistä te voitte olla rehellisesti sanoen ylpeä, koska te ette usein sitä itse tee. Kiitän kuitenkin kaikkia teitä. Tämä oli todellakin kiinnostava keskustelu ja kiitän asiantuntijoitamme siitä, että saavuitte paikalle. Kiitoksia. The next point is, uh, Seuraava kohta on Edith Bauerin äh, mietintö, lausun, mietintö maantieliikenteen liikkuvassa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä. We'll wait a couple of minutes. Uh, Odotetaanpa pari minuuttia, että tässä tilanne rauhoittuu. Those of you who are leaving, if you could leave. Ja te, jotka poistutte, niin pyydän teitä poistumaan mahdollisimman pikaisesti, että me pystymme jatkamaan. Kiitoksia. You can use how many you want. We now move on to the... Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Pyydän poistuvia poistumaan mahdollisimman pikaisesti ja annan puheenvuoron Rova Bauerille, joka kertoo eli maantien tehtävissä toimia henkilön työn järjestämisestä. Mistä I would like... Kiitos. Haluaisin aloittaa keskustelun tästä hyvin kiistelystä kysymyksestä. Aion kuitenkin siirtyä puhumaan Unkaria. Gyakorlatilla... Käytännössä katsoen on kysymys hyvin pienestä lainmuutoksesta ja Kuitenkin tästä on syntynyt hyvin vilkas keskustelu. Lähti liikkeelle siitä, että on mietitty sitä, mitä kaikkia odotuksia voidaan ratkaista tällä pienellä lainmuutoksella, ja siihen nähden keskustelu todella suurta. Minä törmäsin siihen, että kuljettajat, kollegat, että heillä on sellaisia odotuksia tähän, tätä lainmuutosta koskien, mikä käytännössä merkitsevät joka itse asiassa säätelee vain työajan kolmea tuntia. Tämä on jotain aivan uskomatonta. Sosiaalisesta polkumyynnistä aina tieturvallisuuteen, kaikenlaiset odotukset liittyvät tähän yhteen äh, lainmuutokseen. Ja on täysin selvää, että tämä lainmuutos ei koske tieturvallisuutta, koska se on aiheena muissa laeissa. Ja se, että itse laki, vuoden 2002 laki, sen jälkeen syntyi joukko lakeja, jotka ovat täysin muuttaneet tilanteen. Haluaisin mainita kaksi näistä. Tämä 561, joka koskee yksilöllistä tietoturvallisuutta, ja 1071, joka on viime vuodelta ja joka koskee ammatin harjoittamisen mahdollisuutta ja jossa täytyy täyttää erittäin tiukat vaatimukset niiden, niiden kuljettajien, jotka haluavat saada luvan siihen, että he voivat osallistua tällaiseen eh, kuljetukseen julkisilla teillä. Kuitenkaan tässä laissa ei voida puuttua myöskään sosiaaliseen polkumyyntiin, koska äh, sitä koskee aivan toiset lainsäädäntö, joka suinkaan haluaisi, että tässä laissa kollegoista jotkut näkisivät sen, että tämä merkitsi sitä, että luotaisiin uusia esteitä työvoiman vapaalle liikkuviselle. Kaikilla tällä haluaisin sanoa sen, että kun tästä on käyty erittäin mielenkiintoista keskustelua jo viime kerrallakin, että olen pyrkinyt tekemään kompromissiesityksiä. Ja näistä minä haluaisin nyt mainita muutaman. Ensimmäinen koskee näitä näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Viime kerrallakin mainitsin ja haluaisin toistaa vielä kerran sen, että näisesti itsenäiset ammattiharjoittajat eivät ole mikään sektorikohtainen aihe. Tämä on havaittavissa työmarkkinoilla kokonaisuudessaan ja aloilla, joissa on kilpailua kokonaisuudessaan. Ja haluaisin, haluaisin pyytää tässä mietinnössä, että neuvosto tarkast- komissio tarkastelisi tätä aihetta ja vertaisi sitä, mikä tilanne on, koska joissakin maissa on hyvä lainsäädäntö, joka suodattaa pois ne, jotka ovat näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia esimerkiksi verolainsäädännön kautta. Olisi siis syytä tarkastella, mikä on tilanne ja voisimmeko saada kertomuksen siitä, mitä voidaan tehdä. On olemassa kenties hyvä käytäntö, joka voitaisiin yleistää, mutta missään mielessä ei ole kysymys sektorikohtaista kysymyksestä. Toinen asia joka on noussut esille tavallaan kätkettynä tai avoimesti, on se, että 3,5 tonnin, tonnin, tonnia kevyemmät äh, ajoneuvot, koska niitä eivät koske mitkään turvallisuusmääräykset. Tämä nyt ei ole tietenkään kuitenkaan täysin totta. Ensisijaisesti meidän kaikkien täällä tulisi tietää, että yleinen Työaikadirektiivi koskee myös heitä. Ja toisaalta pitää myöskin todeta, että koko tähänastinen lainsäädäntö on koskenut 3,5 tonnia raskaampia ajoneuvoja ja niitä koskevaa henkilöstöä ja kuljettajia. Siis näitä ovat koskeneet kansainväliset sopimukset, eivät pelkästään unionin sisäiset määräykset ja säädökset, vaan myöskin eh, unionin kansainväliset sopimukset koskevat kuljetuksia kolmansiin maihin. Siis nämä ovat koskeneet myöskin näitä 3,5 tonnia painavampia kulkuneuvoja, ajoneuvoja, mutta pyytäisimme komissiolta sitä, että voitaisiin saada jotakin eh, täsmennystä, koska en saanut sellaisen lausunnon, varten täsmennystä, koska jos on olemassa sellaisia maita, joissa on olemassa lainsäädäntö, joka koskee myöskin näitä ajoneuvoja, joten eli voisin kysyä, voisiko komissio kenties 561 asetusta eh, käyttää tähän niin, että se koskisi myöskin näitä ajoneuvoja, jotka ovat 3,5 tonnia kevyempiä. Me tiedämme kaikki, että suurin ongelma tässä koko asiassa on se, että koskeeko se myöskin itsenäisiä kuljettajia, sellaisia, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia vai ei. Minun kompromissiesityksessäni joka on maksimiraja, johon minä voin mennä oman, oman tuntoni ja filosofiani pohjalta, on se, että niissä maissa, joissa on olemassa edellytykset, niissä hallitus, jos haluaa, voi soveltaa tätä, myös, tätä direktiiviä myös itsenäisen ammatinharjoittajiin, mutta että sen ei pitäisi olla eurooppalainen normi. Haluaisin vielä kerran toistaa, että on välttämätön, tarpeellinen ja myöskin Lissabonin sopimukseen sisältyy perusoikeuskirja. On todettu, että siinä ammatin harjoittajalla on oikeus, työntekijällä on oikeus e, luoda työaikansa yläraja, vaatii työrajakaan, mutta yksittäinen ammatinharjoittaja, hänen osalta tilanne ei ole näin. Tässä isännämät herättäjä hänessä yhdistyy työntekijä ja, ja yrittäjä, ja olisi siis virhe, että puolustettaisiin tämän yksilön toista puolta, mutta ei to, suhteessa toiseen puoleen. Ja haluaisin sanoa kollegoille, että se direktiivi, joka liittyy tupakoinnin kielteeseen, se on, jotkut ovat sanoneet tässä, tähän yhteydessä, mutta käsittääkseni tässä tätä ei voida käsitellä samalla tavoin tupakoinnin kiellon osalta, joska vaarantaa, siinä vaarantaa muita ihmisiä, minusta se on aivan toinen asia. Joten luotan siihen, että kollegat voivat tarkastella näitä hyväksyttävinä kompromisseina ja että kenties saamme asian päiväjärjestykseen. Mikä sitten vielä nousee esille on yötyö. Ja uskon, että todennäköisesti olisi viisainta, mitä voimme tehdä, se, että yöaika, että me jättäisimme tämän yksittäisen valtioiden tehtäväksi. Kaikki eri maissa yö on eri, eri aika. Ja komissiossakin on tuotu esille se, että yö on eri aika Espanjassa kuin Suomessa – ja jos joku haluaa Portugalissa mennä syömään illallista, tai jos portugalilainen, jos en mene aivan pohjoiseen, mutta jos hän tulee minun maahani syömään illallista puoli kymmeneltä ravintolassa, niin silloin hänelle sanottaisiin, että, että olemme pahoillamme, mutta keittiö on juuri suljettu. Joten tilanne on kaikkialla erilainen, perinteet ovat erilaiset eri maissa. Minusta tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden, jotka voisivat sen oman perinteisensä, perinteisensä pohjalta määritellä sen, milloin on, yö, milloin on yö. Ja jos on tarvetta muuttaa lainsäädäntöä näiltä osin niin, että ei tutkittaisi, tulisi tiettyä aikaa yöksi, niin se oli silloin täysin ymmärrettävää. Mitä tulee lain valvontaan, niin siinäkin voisimme päästä tilanteeseen, jossa voisimme yhdistää ne lauseet, joita olen yhdistänyt, esittänyt. Yhden asian haluaisin kuitenkin vielä kollegoille sanoa, sanotaan lähelle heidän sydäntään. Täytyisi myöskin ottaa huomioon se, mikä on, mikä on suhteellista. Jos me jättäisimme nyt yksittäiset ammattiharjoittajat tämän direktiivin soveltamisalan puitteisiin, silloin 4 prosenttinen äh, valvonta, siitä syntyisivät niin suhteettoman suuret kustannukset, jotka ylittäisivät eh, parlamentin Brysselistä tapahtuvan matkustamisen kustannukset, joten minusta se ei olisi suhteellista. Joten se, että lakia valvotaan, senkin täytyy olla suhteellisesti perusteltua ja uskon, että tässäkin voimme päästä yksimielisyyteen. Toivon todella rehellisesti, vilpittömästi, että selvästikin tässä esityksessä on sellaisia asioita, jotka vaativat täsmennystä. Olen saanut itsekin esimerkiksi Englannin hallitukselta hyvin yksityiskohtaisen kannanoton, josta yksiselitteisesti käy ilmi, että se, mitä viimeksi täällä joku sanoi, enää muista kenen suusta nämä sanat kuuluivat, että siis yhdistynyt kuningaskunta jo on soveltanut tätä lakia ja ottanut sen omaksi, oman lainsäädäntöönsä ja soveltaa sitä myöskin itsenäisen ammattinharjoittajiin, ja että tämä ei ole totta. Joten ehdotus, jonka, jota, josta käyty keskustelua sidosryhmien kanssa, olimme voineet todeta, että se olisi sopiva lähtökohta asialle ja toivon, että voisimme päästä jonkinlaiseen yksimielisyyteen ja odotan mielenkiinnolla kollegojen mielipiteitä. Kiitos. Thank you, Mrs. Bauer. Kiitoksia, Rova Bauer. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos eh, puheenjohtaja. Aluksi he eh, toteaisin eh, kollegoille sen, että ei me olla nyt keksi, emme ole nyt keksimässä pyörää. Tämä asia on ollut esillä jo ennen Euroopan parlamentin tämänkertaista mietinnön laatimista. Maantiellä työskentelevien henkilöiden työaikoihin on jo aikaisemmin puututtu. Steven Hughes on laatinut Euroopan parlamentissa useita mietintöjä ja 2002 vuodelta olevaa alkuperäistä direktiiviä on työstetty moneen otteeseen. Rova Edith Estrella on myöskin tätä asiaa työstänyt. Nyt yritetään vielä ponnistella sen suhteen, että Rova Bauer ottaisi huomioon meidänkin kantamme. Hän totesi lopuksi, että hän pyrkii kompromissiratkaisuun, mutta mielestäni tämänhetkinen versio tekstistä ei ole kompromissi. Se on mielestäni täydellinen kopio siitä, jota hänen oma ryhmänsä esitti, kun alkuperäistä direktiiviä tutkittiin on selvää, että vuoden 2002 direktiiviä ei <clears throat> voi sellaisenaan soveltaa. Siihen yhteyteen liitettiin itsenäiset ammattiharjoittajat ja nyt taas haluttiin poistaa kokonaan itsenäiset ammattiharjoittajat direktiivin kattavuudesta. 9 prosenttia neuvoston jäsenistä, paitsi suomalaiset ja espanjalaiset kuitenkin ne tukivat sitä, että itsenäiset ammattiharjoittajat olisi sisältetty direktiivin. Ja tämä on myöhemmin käynyt ilmi kaikista komission ja neuvoston työasiakirjoista. Miten tällainen on ylipäätään ollut mahdollista? Se johtuu siitä, että aikanaan esitetyt kysymykset poikkesivat niistä kysymyksistä, joita Rova Bauer nyt on ottanut käsiteltäväksi. Kyse on siitä, liittyykö kuljettajien työaika liikenneturvallisuuteen. Rova Bauer, teidän kolleganne ja me, meidän on nyt kaikkien mietittävä sitä, että väsymyksellä, kuljettajan väsymyksellä on mitä ilmeisemmin tekemistä tieturvallisuuden kanssa. Jos esimerkiksi äh, kuljettaja on jo ennen liikkeelle lähtöä tehnyt jotakin fyysistä työtä, niin ilman muuta hän on jo, jo lähtökohtaisesti väsynyt. Tätä kohtaa ei kuitenkaan ole otettu käsittelyn. Rova Bauer toteaa, ettei tämän tyyppistä aihetta kannata nyt lainkaan ottaa käsiteltäväksi. Tieturvallisuus ja liikenneturvallisuus ei muka kuuluisi tähän aihepiirin, eikä niin ikään myöskään polkumyynti. Kaikki kuitenkin tietävät, että joissakin maissa säännöt ovat tiukempia kuin muissa ja se taas aiheuttaa tilanteen, jossa, jossa kilpailuetuja syntyy. Eli Rova Bauer ainoastaan uudemman kerran toteuttaa se, joka me tunnemme jo entuudestaan, se mitä komissio on ehdottanut jo aikoinaan. itsenäiset ammattiharjoittajat on otettu esiin ja nyt heistä on käytetty termiä näennäiset itsenäiset ammattiharjoittajat. Minun mielestäni, jos kerran ylipäätään tässä valiokunnassa käsitellään tätä aihetta, se tarkoittaa sitä, että näillä seikoilla on tekemistä liikenneturvallisuuden kanssa. Nyt tähän ei kannata tietenkään sekoittaa mitään henkilökohtaisia kysymyksiä – te ette halua puhua epäreilusta kilpailuasetelmasta, ettekä sen enempää tieturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta. Mitä sosiaalidemokraattinen ryhmä aikoo tehdä tässä tilanteessa? Me aiomme toimia järkiperoisesti ja pitää kiinni siitä, että kaikki fyysisesti tehty työ vaikuttaa väsymyksen tasoon. Rova Bauer voi olla tästä mitä tahansa mieltä, mutta joka tapauksessa meillä on olemassa jo kompromissi, jonka takana, takaa löytyvät parlamenttikomissioneuvosto ja myöskin tuomioistuin. Ihan saman tekevää, onko kyseessä oma ö, autoa kuljettava liikennöitsijä vai, vai työntekijä. Väsymykseen vaikuttavia tekijöitä on olemassa ja, ja ne on otettava huomioon. Meillä on tähän myöskin oikeudellinen perusta. Turhan tänään toistaa samaa, mitä jo 2002 vuonna päätettiin. Mehän ottaisimme takapakkia, jos näin toimisimme. Jos me häviämme äänestyksen, tilanne on vaikea. Siinä yhteydessä voimme lähteä uudelleen keskustelemaan siitä, onko kyseessä näennäinen itsenäinen ammattiharjoittaja vai, vai todellinen itsenäinen ammattiharjoittelija. Asia varmaankin ratkeisi paremmin kyllä ilman teitä, mutta teidän kanssannekin aiomme vielä tätä asiaa jatkossa, jatkossa työstää. Tämä valiokunta vastaa eurooppalaisten kansanterveydestä ja tieliikenneturvallisuudesta ja siksi tätä asiaa ylipäätään meidän valiokunnassamme käsitellään. Niin kuin sanottu, herra Hughes on työstänyt tätä asiaa useaan otteeseen ja nyt EPPllä oli <clears throat> loistava tilaisuus edistää asiaa ja, ja, ja kun näin kerran ei nyt nähtävästi ole, niin me aiomme esittää tarkistuksia, joiden puitteissa kaikki työntekijät otetaan tämän säännöstön piiriin. Jollemme nimittäin näin toimi, niin silloin luovumme kaikenlaista säätelystä. auprès de madame la rapportrice pour avoir dû m'absenter pendant la présentation de son Anteeksi puheenjohtaja, olen pahoillani, etten voinut olla täällä läsnä. Nyt jatkamme kysymyksiä. Rova Schröter ja sitten Rova Figueiredo. Kiitos puheenjohtaja. Minä esitän täällä sitä, mitä meidän varjoesittelijämme Rova Turunen on koonnut paperille, joka ei nyt päässyt paikalle. Haluaisin hänen puolestaan sanoa, että, että kyllähän, jo, kyllähän näkee, että Rova Bauer on tehnyt, yrittänyt saada konsensuksen aikaan, mutta hänen kantansa, joka hän esittää vietinnössä, me emme voi olla sen kannalla, siis vihreät eivät kannata sitä ja siinä mielessä me emme ole tällaisen konsensuslinjan takana. Siellä on kohtia, joita me tuemme teidän hänen mietinnössään. Nimittäin siinä, että hän, hän luopuu määrittelystä, pidämme sitä oikeana, koska se on, on vaikeaa, että se johtaa, loisi enemmän epävarmuutta, jos tässä ruvettaisiin määrittelyä kehittelemään, mutta on muita kohtia, joita emme voi tukea. Ja, ja muun muassa se, että hän yrittää, että me itsenäistä otettaisiin pois. Kyllä me olemme vaikeassa tilanteessa siitä syystä, että, että on kyse ihmisistä, jotka, jotka saavat suojaa elämässä heidät otettaisiin tästä suojasta pois. Täytyy miettiä sitä, hei, että, että parlamentti olisi heikentämässä suojaa. Minusta tämä, tätä ei pystytä myymään kotimaissa. Ei ole kysymys pelkästään niiden suojasta, jotka ajavat, vaan myös kysymys kaikkien liikenteessä olevien suojaamisesta. Jalankulkijat, lapset, polkupyöräilijät, perheensä kanssa autolla liikkuvat. Kaikki ovat nyt uhanalaisia. Kaikki joutuvat vaaran kohteeksi. Ja tätä suojaa tässä heikennetään. Sitä, että sitä ei voida tehdä ainakaan meidän kanssamme on myös selvää, että myös taloudelliset argumentit ovat sitä vastaan, nimittäin sitten taloudellinen argumentti oikeudenmukaisessa kilpailusta Euroopan unionissa. Tämä olisi tämän ehdotuksen myötä enää, ei olisi enää taattu. Minusta kustannusargumentti tässä suhteessa ei ole niin relevantti, kun ajatellaan sitä, että ja kun sitä tätä punnitaan, että voitaisiin saattaa turvattomuutta kaduille ja teille ja otetaan enemmän riskejä tapaturmien osalta. Tämähän, tämä tulee loppupeleissä kalliimmaksi kuin mitä sitten tässä muuten säästettäisiin. Tässä kohtaa minä kaikkien liikenteessä olevien suojamiseksi panostaisin enemmän, enemmänkin kustannuksiin. Ja oikeastaan jatkaisin siitä, mistä herra Tsergas puhui, nimittäin konsensus oli parlamentissa siitä, että tämä direktiivi kirjoitetaan niin, ja siksi tämä ylipäätään saatiin pystyyn. Minä itse olin tuolloin useinkin, useassa kohdin tämän, tässä menettelyssä mukana. Ei voin sanoa, että, että, että pitkään painittiin, että saatiin ja käytiin pitkään keskusteluja tästä asiasta, että vähän lähti siitä, että mitä direktiivikin kirjoitetaan, että saadaan siirtymäaika, mutta että kuitenkin lopulta tämä siirtymäkausi sitten siirtyy jäsenvaltioihin, jossa asennoidutaan uuteen tilanteeseen, mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että jonakin päivänä tästä täytyy saada oikeudenmukainen kilpailutilanne, ja kaikkien kuljettajien täytyy olla tämän direktiivin piirissä. Tästä valitsi laaja yksituumaisuus. Minusta on väärin, että tämä yksituumaisuus, että siitä nyt luovutaan, luovutaan sitä ei pystytä välittämään suurelle yleisölle. Merci beaucoup. Kiitos, Rova Figueiredo. Ja sitten herra Tomas arvoisa puhemies Kiitos puheenjohtaja. On äh, totta, että käymme keskustelua aiheesta, jota on jo pitkään äh, pidetty esillä. Ja samoin on totta se, että äh, kyseessä on direktiivi, joka aikanaan sai taakseen vuonna kaksi varsin laajan enemmistön. Ja tämän laajan konsensusratkaisun taustalta löytyi se seikka, että tarkoituksena oli käyttää siirtymäaikaa, jonka puitteissa kaikki jäsenmaat pystyisivät ottamaan kaikki työntekijät, myöskin itsenäiset ammattiharjoittajat tämän direktiivin kattavuusalueeseen. Niin kuin täällä äsken juuri todettiin. Niin kuin sanottu, taustalta löytyy siis varsin laaja konsensus. Jotkut jäsenmaat pyysivät pidempiä siirtymäaikoja 2009 vuoteen asti jopa itsenäisille ammattiharjoittajille, mutta itsenäiset ammattiharjoittajat olivat mukana ja nyt ei voida hyväksyä sitä, että Euroopan komissio pyrkii muuttamaan tilannetta, joka jo kerran saatiin ratkaistuksi laajalla enemmistöllä. Kaikki olivat mukana tuossa sopimuksessa. Ja nyt tässä tilanteessa jotkut jäsenmaat ja EPP, no ei tietysti koko EPP-ryhmänä, en, en tiedä tarkkaan mikä tilanne on, mutta joka tapauksessa jotkut järjestöt, liikennöitsijät, yhdistykset ja, ja muut tahot puuttuvat äh, peliin ja äh, yrittävät hajottaa tämän äh, tärkeän kompromissiratkaisun, johon jo aikaisemmin on päästy. Tietyt yritykset toimivat direktiivin mukaisesti, ne toteuttavat äh, sekä työntekijöiden että matkustajien äh, turvallisuuteen liittyviä sääntöjä. Sitä paitsi tähän liittyy myöskin terveyskysymyksiä nimenomaan työntekijöistä puheen ollen. Myöskin äh, maantieliikenteen piirissä toimivien henkilöiden terveys on mielestäni tässä nyt todella vahvasti pelissä. Joten Rova Bauer, näyttäisi siltä, että te haluatte tuoda esiin tämän tyyppisiä ajatuksia. Minun mielestäni tämä kannattaisi jättää sikseen. Sen sijaan voisi olla hyvä keskittyä esimerkiksi siihen sosiaaliseen polkumyyntiin, eikä tässä sinänsä varsinaisesti ole kyse näennäisistä itsenäisistä ammattiharjoittajista tai normaalista ammattiharjoittajista. Ei. Kyse on tieliikenneturvallisuudesta, terveyskysymyksistä ja tämän tyyppistä seikoista. Ne on nyt otettava keskustelu keskiön. Meidän on säilytettävä tekstin tasapainoisuus ja pidettävä kiinni tämänhetkisestä direktiivistä siinä muodossa, kun se on kirjoitettu mukaan lukien itsenäiset ammattiharjoittajat. Ei ole mitään tarvetta nyt muuttaa sääntöjä, jotka on jo kertaalleen säädetty. Ei tässä tarvita mitään lisää argumentteja, niin kuin herra Serkas jo totesikin. Euroopan Lötter. Mielestäni he toivat varsin selkeästi jo esiin sen, mitä asia, asiasta ajatellaan. No, meillä on tietysti määräaika tarkistusten jättämiselle, mutta minulle tärkeää on se, että direktiivi säilytetään sellaisenaan kaikki osa-alueet mukaan luettuna, itsenäiset ammattiharjoittajat mukaan lukien myöskin. Herra Mann ja sitten Rova Harkin. Kiitos puheenjohtaja. Edith Bauer on todellakin pyrkinyt löytämään perustaa konsensukselle. Keskustelussa on käynyt kuitenkin nyt ilmi, että konsensusta ei ole helppo löytää. Herra Serkas aivan oikein viittasi siihen, että niin todellakin tämä oli aika niukka. Tämä tulos yhdellä äänellä puuttuu tyhjällään enemmistö, joten on todellakin vaikea löytää järkevä tasapaino, jonka takana me kaikki voisimme olla. Se on selvää. Rova Figueredo viittasi siihen, että jo menneisyydessä tätä aihetta on käsitelty, ja Rova sanoi myöskin erinäisiä asioita, ja minä voin liittyä tähän samaan joukkoon. Minäkin olin mukana tekemässä. Minä olin tehnyt ajopiirtureista mietinnän. Tämä on hyvin tärkeä kenttä, jolla me liikumme, jolla, jossa on pyritty estämään manipulointi Ajopiirturi oli hyvin tärkeä laite, joka otettiin käyttöön, että voitiin harjoittaa täsmällistä valvontaa siitä, milloin ajetaan. Ja silloin voidaan myöskin pitää kiinni ajo- ja lepoajoista, jotta ei tapahdu sitä, että syntyy väsymystä. Mitä tulee sitten reiluun kilpailuun, josta puhuttiin usein otteeseen, siihen kuuluu myös se, että kilpailu on reilua eh, kunkin yrityksen tapauksessa. Minä olen ollut tutustumassa kolmeen suureen yritykseen, yhteen suureen yritykseen, jossa on myös lainattua työvoimaa, vuokratyövoimaa, ja sitten kävin tutustumassa yritykseen, jolla on pienessä keskisellä alueella, jossa monet työntekijät ovat olleet mukana vuosikausia sitten. Oli yksi yritys, johon en koskaan enää mene, koska vain kerran, koska siellä ei ollut minkäänlaista järkevää säätelyä. Joten todellisuuteen kuuluu se, että on todella kovaa kilpailua tällä alalla ja toimeksiannot, joita on, Siinä pyritään tekemään tarjouksia, jossa, jotka ovat halvempia kuin muiden kilpailijoiden tekemät tarjoukset. Tämä on hyvin dramaattista. Ne yritykset, joissa en enää, yritys ei enää halua käydä, minulla oli sellainen vaikutelma siellä, että kuljettajat eivät voi tehdä järkevällä tavalla työtä, koska heiltä vaaditaan, että he pystyvät jatkuvasti joutuvat tekemään lisäsuoritusta, ja jos he valittavat, niin he saavat potkut. Tämä on tilanne, joka on vaikea. Kuitenkin uskon, että meidän pitää antaa yksi itsenäisille ammatinharjoittajille itse voida tehdä itsenäisesti päätöksiä. Ilahduttavalla tavalla olen myöskin kokenut sen, että on yrityksiä, joissa on järkevät selkeät rakenteet, heillä on perusperiaatteita, heillä on varaa, varoja, joilla nämä voidaan maksaa järkevällä tavalla. Kaikki on kunnollisella vakalla perustalla. Ja on tärkeää pyrkiä löytämään oikeaa suuntaa. Totta kai kaikessa on kysymys turvallisuudesta. Jos tapahtuu väsymystä, vaara koskee ei vain sitä, joka ohjaa ajoneuvoa, vaan myös muita, joita se koskettaa, koska silloin menetetään ajoneuvon hallinta. Tämäkin on selvää. Uskon, että Rova Bauer aivan oikein on tehnyt tarkistusnumero numero 12, koska tarvitaan sekä määritelmä, siis kuka on itsenäinen eh, kuljettaja. Komissio olisi poistaa tämän E-alakohdan. Minusta kuitenkin tämä on tärkeää, se, että tehdään selväksi, kuka on, kuka on itsenäinen kuljettaja, kuka on näennäisesti itsenäinen kuljettaja. Ongelma, ongelma minulla on tarkistuksen 6 osalta, jossa sanotaan, että asetusta täytyisi laajentaa koskemaan myöskin 3,5 tonnia pienempiä ää, ajoneuvoja. Nämä ovat siis esimerkiksi pizzamyyjien autot. Jos sekin joutuvat tällaisten valvontatoimien piirteeseen, sitä on hyvin vaikea asettaa heille tällaisia vaatimuksia. Joten pitäisi oikeastaan miettiä, mitä on on se oikeutus, joka tällä on, tämä on kysymys, jonka, johon on tartuttava. Ja sitten tartustava 13 edit. Siinä minulla on se ongelma, että tässä on muotoilu, jossa puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia syrjimättömiä tarkastuksia. Mitä se merkitsee, tämä syrjimättömyys, että me emme halua enää, että tarkastukset tehdään kaikissa maissa tai että tarkistetaan kaikki ajoneuvoja. Mitä tämä tarkoittaa, meidän syrjimättömyys? Jos se merkitsee sitä, että joitakin maita tai alueita tai aloja jätettäisiin tarkistusten ulkopuolelle, se olisi todella aika raskas toimi. Tämä pitää selkeyttää. Ja haluaisin tästä lisätietoa, koska jos on valvontaa, se täytyy olla täsmällistä, siihen täytyy ryhtyä, jotta valitsevat yhtenäiset mahdollisuudet niin, että voidaan liikkua yhteisteillä, vaan että saadaan, annetaan jotain jotain etuja pienelle köyhille ja sitten muille maille taas joitakin lisärasitteita. Ehkä tätä ei ole tarkoitettu näin, mutta halusin lisätietoa. Kiitos, Rova Marian Harkin. Ja sitten herra Koferaatti. Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin useat ovat jo sanoneet tänään illalla, että meidän täytyy saada kompromissiteksti aikaan ja katson, että Bauer on yrittänyt tähän suuntaan ja palaan tähän pikapuoliin, koska olen tullut kuunnellut tätä keskustelua minä voin, kysynkin, että onko kompromissi ylipäätään mahdollista. Palaan siihen myöhemmin. Miksi tämä on kysymys, että tämä 2002 direktiivi nyt tämän, äh, tämä sunset-lauseke mahdollistaa tämän. Tiedän, että äh, täällä kysyttiin, että minkä takia muutetaan sitä, mikä on, mistä on sovittu. Mutta eivät aina asia pysy samanlaisena, on tehty uusia arvioita komissiossa ja on tietenkin paikallaan myös tehdä vaikutusarvioita. Ja ei siinä ole mitään mieltä, ellei me ota niitä huomioon. Ja katson, että kyllä tässä on perusteltu syy katso, tarkastella tätä tilannetta uudelleen. Nyt näyttää siltä, että monet ovat huolissaan turvallisuudesta. Mutta kukaan ei ole vielä antanut minulle näyttöä sen osoittamiseksi, että itsenäiset kuljettajat olisivat suurempi riski maantieturvallisuudelle kuin palkatut kuljettajat. Kyllä monet ja tekevät tämän olettamuksen, ja se ovat oikeutettuja siihen, mutta en ole nähnyt mitään näyttöä tai todistetta, että tämä, joka perustelisi tämän. Ja nyt jos tarkastellaan, mitä komission asiakirjassa sanotaan, että onnettomuustilastot eivät tee eroja palkattuihin ja itsenäisiin kuljettajien, ja onkin vaikea tästä saada luotettavaa tietoa. On vaikea saada luotettavia johtopäätöksiä siitä, että miten itsenäiset kuljettajat vaikuttavat laantieturvallisuuden. Ja sitten vielä yksi, tai sanotaan, että täytyy huomata, että, että tätä ei voi suoraan ilmittää työaikoihin. Se, se on tietenkin keskeinen tekijä, mutta muitakin tekijöitä on. Jos me sitten menemme demareiden myötä, kuuntelin hänen puhettaan tarkkaan, Sergasen puhetta, ja että, että koko työ täytyisi ottaa huomioon. Jos me jatkamme tällä tiellä, silloin meidän täytyisi sanoa, että kuka tahansa kuljettaja, joka on palkattu, ei itselle, vaan kuka on palkattu, että he eivät voi tehdä työ, osa työtä muualla, he ei voivat mennä työskentelemään veljensä baariin tiskin taakse, koska ilmeisestikin he myös väsyisivät tästä ylimääräistä työtä normaalin työnsä lisäksi. Ja tiedän, että tämä kuulostaa fantastiselta ja kuulen, että täällä väki mumisee, mutta tämä täytyy ottaa huomioon lainsäädännössä. Jos me sanomme, että itsenäiset kuljettajat että heidän täytyy kuulua tämän piiriin. Silloin tämä tarkoittaa todellisuudessa, että, että jos joku jättää menee koti, kotiinsa ja menee tarkistamaan tietokoneen seuraavan tilaukset, niin, niin, niin silloin jonkun täytyy seurata tätä kuljettaja kotiinsa, joka hän pitää toimistoa, että, että, että surfaa netissä vai tekee hän työtä. Mikä tahansa lainsäädäntö, mitä täällä hyväksytään parlamentissa, niin sen täytyy olla käytännössä vain täytäntöön pantavissa. Täällä on monia juttuja, ja täällä on monia kollegoja, jotka ovat huolissaan turvallisuudesta, enkä yritä minimoida suinkaan niitä ja vähetellä niitä, mutta en ole nähnyt vielä näyttöä, joka antaisi todistetta tähän suuntaan. Ja minä tarvitsen sitä lopuksi on yksi asia, joka liittyy itsenäisiin kuljettajiin, ja tämä liittyy tähän kompromissiajatukseen. Minulla on sellainen että miten tätä asiaa käsitellään. Ja vaikka tämä asia hoidettaisiinkin, ja minä, minusta se täytyy hoitaa, ja ehkäpä tiukemmin kuin mitä se on nyt tällä paperilla, mutta vaikka saavaanko se hoidettua nyt, jos ihmiset ovat todellakin huolissaan terveydestä ja turvallisuudesta, se tarkoittaa edelleen, että, että olemme vielä kovin kaukana. Ja miten sitten voidaan saada kompromissi tässä tilanteessa. Ja ehkä viimeinen kommentti, jonka olen esittänyt jo aikaisemmin. Ne, jotka ovat itsenäisiä kuljettajia, ovat todellisia yrittäjiä, olisivat järkyttyneitä joutuessa ajattelemaan, että Euroopan parlamentti säätää lakia heidän työajastaan näissä olosuhteissa – Minusta tämä on liikaa. Ja semminkin kun näyttöä ei ole, että tämä olisi hyvää lainsäädäntöä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Sergio. Kiitos. Sitten herra Koferatti ja herra Kavnor hänen jälkeensä. Herra Koferatti. Grazie. Kiitos. Tälläkin kertaa varsin kiinnostuneena ja tarkkaavaisena kuuntelin rouva Bauerin selvitystä, mutta rehellisesti sanottuna en näe hänen esityksessään mitään viitekehystä, joka puitteissa kompromissiin voitaisiin päätyä. Ei, itse asiassa. Lopulta hänen loppulausemansa perusteella lähdin pohdiskelemaan, mitä tällä direktiivillä ylipäätään tehdään. Mikä direktiivin tarkoitus lopulta olisi? Meidän on minun käsittääkseni nyt ratkaistava kaksi kysymystä. Ensinnäkin turvallisuus. Niiden tietojen valossa, joita me olemme saaneet, ja, ja myöskin erilaisten täällä kuultujen henkilöiden suulla saanut tiedon pohjalta on saatu selkeä käsitys siitä, että Euroopan unionin kansalaiset voivat loukkaantua tai jopa menettää henkensä onnettomuuksissa. Ja siksi on suhtauduttava äärimmäisen vakavasti tähän kysymykseen. Meidän on mietittävä myöskin henkilöitä, jotka toimivat tällä alalla. Ja pohdittava sitä, ovatko kaikki olosuhteet, joissa ammattia harjoitetaan, työtä tehdään optimaaliset. Minun mielestäni turvallisuusongelma on nimenomaan kysymys, joka syntyy huonoista olosuhteista, olosuhteista, jotka ovat epäsopivat työn tekemiselle. Ja tässä voimme erottaa kaksi ö, seikkaa. Ensinnäkin työaika, se aika, jota työ, jonka puitteissa työtä tehdään. Miten monta tuntia työtä tehdään ja missä olosuhteissa tietenkin. Tämä on ihan selvä asia. Mitä pidempi työaika, kuka tahansa lääkäri voi tämän todistaa, tai empiiriset tutkimuksetkin todistavat saman asian. Mitä pidempää työtä tehdään, niin sitä huonommaksi työteho muuttuu ja myöskin tarkkaavaisuustaso laskee. Tämän lisäksi on olemassa tiettyjä ammatteja, jotka eivät välttämättä niinkään riipu työajan pituudesta, vaan aivan muista tekijöistä. Emme voi verrata toimistotyötä johonkin muuhun, mihin tahansa työhön. Voi olla, että nämä esimerkit vaikuttavat hieman yksinkertaistetulta, mutta näin turvallisuuteen liittyy monia tekijöitä, ja ne ovat löydettävissä nimenomaan tieliikenteen piirissä työskentelevien työstä. Olosuhteet, toimintaolosuhteet ovat usein vaikeat ja, ja jo, joissakin yhteyksissä väsymystä syntyy paljon helpommin kuin muissa. Ajattelen nyt vaikkapa autoa, kul, kulkuneuvoa, jossa on hyvä eristys Toisin sanoen ulkoa ei kuulu mitään häiritseviä ääniä ja hälyä. On selvää, että siinä, on, siinä yhteydessä turvallisuuskin pystytään paremmin takaamaan kuin jos olisi valtava häly jatkuvasti häiritsemässä. No entä sitten liikenteessä eri tilanteissa olevat ihmiset, vaikkapa jalankulkijat, turva, tietä ylittävät ihmiset kontra ajoneuvoa kuljettavat henkilöt. Tilanne on täysin erilainen, riippuu siis siitä, kenen kannalta asia tarkastellaan. Sitä paitsi tällä uudella säännöllä olisi myöskin mahdollisesti vaikutuksia työnsaantimahdollisuuksiin. mahdollisuuksiin Eli syntyisi tilanne, jossa jotkut olisivat mahdollisesti halukkaampia hyväksymään epäsuotuisat olosuhteet ja pidemmät työajat ja niin poispäin. Ja tällä tavoin syntyisi eriarvoisuutta. En siis ymmärrä, miksi direktiiviä pitäisi uudistaa. Täällä on nyt käyty kivasta keskustelua siitä, onko itsenäiset ammattiharjoittajat, riippumattomat kuljettajat sisällytettävä direktiivi vai ei. Mielestäni tätä yhtälöä ei ratkaista sääntöjä kirjoittamalla. Meidän on taattava se, että kaikki liikenteessä kulkevat, liikenteessä olevat, että kaikkiin sovelletaan samoja sääntöjä ja, ja turvataso on myöskin sama kaikille. Oli sitten kyseessä tavallinen kadun kulkija tai yrityksen työntekijä. Jos otamme tämän johtolangaksi, niin silloin meidän ei tarvitse enää lähteä erittelemään näennäisiä itsenäisiä ammattiharjoittajia ja oikeita itsenäisiä ammattiharjoittajia tai muita määritelmiä. Kysymys on siitä, että takaamme turvalliset toimintamahdollisuudet työntekijöille tällä alalla ja myöskin tieliikenneturvallisuuden kaikille liikenteessä liikkuville. Merci beaucoup, madame. Kiitos, herra Trapnor, ja, sit, ja sitten jatkamme. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat. Kiitos, puheenjohtaja. Rova Bauer on tehnyt äh, paljon työtä äh, laatiessaan äh, mietintöä. Ja, ja haluankin esittää hänelle kiitokset hänen rohkeudestaan ja vilpittömyydestään. Tiedämme kaikki, että konsensuksen saaminen tässä asiassa on lähestulkoon mahdotonta. Työaikadirektiivi tiivistä. on käyty keskustelua aikaisempina vuosina, emmekä pystyneet siinäkään yhteydessä asettumaan kaikki saman linjan taakse. Emme siis löytäneet konsensusratkaisua. Nyt rouva Bauer, mielestäni hyvän ratkaisun aikaansaaminen on tärkeämpää kuin hinnalla millä hyvänsä aikaansaattu kompromissi. Millä tavoin nyt sitten päästään ratkaisuun? Monet ovat suhtautuneet varsin kriittisesti direktiivin muuttamiseen. Järkevät ihmiset varmastikin erottavat oikean väärästä. Euroopan komissio on itse nyt myöntänyt tehneensä virheen ja he ovat muuttamassa tilannetta ja siksi meillä on tarkasteltavana direktiivimuutosehdotus muutosehdotus tähän liittyy kuitenkin paljon ristiriitaisuuksia. Joku totesi, että meidän on pohdittava koko direktiivin olemassaolon oikeutusta, koska tähän liittyy ikään kuin kaksi aihetta. Yhtäältä työntekijöiden työaikaan liittyvät kysymykset ja toisaalta taas maantieliikenneturvallisuus. Nämä kaksi aihetta eivät mitenkään liity toisiinsa, vaikkakin ne ovat molemmat äärimmäisen tärkeitä. Mitä nyt tulee taas riippumattomiin itsenäisiin ammattiharjoittajiin ja, ja vääriin amma, itsenäisiin ammattiharjoittajiin. Mielestäni tämä ei sinänsä ole tärkeää. Joskin se on aihe, joka on saatava sinänsä järjestykseen, mutta se ei nyt liity tähän ongelmakevyhtiin. Se, se on yleinen ongelma, joka ei mielestäni ole nyt meidän tarmomme ja ponnistelujemme kohde. Työaikakysymykset eivät välttämättä liity suoraan turvallisuuteen. Mutta jos onnettomuus sattuu, ei ole mitään eroa sillä, ajoiko kulkuneuvoa itsenäinen ammattiharjoittaja, liikennöitsijä vai joku palkattu työntekijä. Euroopan unionin kansalaisille pitäisi tässä tapauksessa itse asiassa todeta, että jos tämän tyyppistä lainsäädäntöä aiotaan toteuttaa, niin silloin kukaan ei voi palata työpäivän kotiin työpäivän jälkeen kotiin autolla, koska kahdeksan tulin työpäivän jälkeen joka tapauksessa niin väsynyt, ettei voi enää ajaa. Kiitos, rouva Vaskahryni. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan äh, kaiken, äh, kaikesta huolimatta äh, onnitella edittiä ja sitä rohkeudesta, jolla hän tätä työtä on tehnyt, joskaan omat ajatukseni eivät välttämättä hänen tekstiään puolta – tiedän, että on erityisen hankalaa käsitellä itsenäisiä ammattiharjoittajia, koska siihen liittyy työn tekoon liittyviä periaatteellisia kysymyksiä, mutta toisaalta taas tieturvallisuuskysymys ja reilu kilpailu, ne ovat mukana tässä kokonaisyhtälössä. On sanottu, että työaikaa on vaikea laskea. Mielestäni meillä on kuitenkin jotkut minimisäännöt. Työaika voitaneen laskea. Voi olla, että hallinnollisesti tilannetta voi olla hankalampi arvioida, mutta joka tapauksessa vähimmäistyöaika voitaneen kuitenkin aika helpostikin laskea. Nyt puhun vielä parilla sanalla tarkistuksista. Tarkistus 5, siinä todetaan, että itsenäisten ammattiharjoittajia ei pitäisi kuulua tämän direktiivin kattavuuteen. Ja toisaalta todetaan myös, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat päättää asiasta kuitenkin itse. Tämä ainakin Ranskassa tarkoittaisi sitä, että että ranskalaiset liikennöitsijät saisivat päättää itse omasta työajasta, mutta entä sitten kun pelkialainen liikennöitsijä saapuu Ranskan puolelle? Mitä sitten tehdä? Pysäytetäänkö hänet vai, vai suhtaudutaanko häneen ikään kuin niin sanottu väärää itsenäisen ammatinharjoittajaa, väärää liikennöitsijää? Tämä, tämä on nyt yksi epäkohta, joka on löydettävissä Editin mietinnöstä. Je lui donne bien volontiers. Ja sitten seuraava puhuja. Kyně, dovolte mi, abych se ve vší úctě ohradil. Kiitos puheenjohtaja. Äsken esititte jotain kommentteja, että puhui liian retorisesti. Ei tämä ole totta. Itse olen toiminut täysin oikein ja, ja, ja haluan, että pyydätte kirjallisesti anteeksi. No, yritän nyt johtaa kokousta tasapuolisesti, mutta voi olla, että joskus tulee sanottua joku kommentti, joka ei nyt ole ihan järkevä ja, ja ehkä, ehkä sano jotain hieman henkilökohtaista, enkä koko ajan muista olevani myöskin riippumaton puheenjohtaja. No niin, herra Hendel ja sitten herra Ori. Ah, herra Serkas, oliko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Ei. No, alors vous aurez la parole. Saatte puheenvuoron lopulta, koska itse asiassa jo kerran saitte puheenvuoron. Ja tämä suhteen olen todella tiukkana. Herra Hendel, ja sitä paitsi, jos annan nyt teille puheenvuoron, niin sitten minun syytetään puolueellisuudesta. Herra Endel ja sitten herra Frau Präsidentin, meine... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ette ihmettele varmaan, jos minä omassa puheessani tuen sitä, mitä kollegani Figuerero <coughs> sanoi, mutta myös mitä kollegat Schröter ja Tserkkaas ovat esittäneet. En oikeastaan käytänyt kahta argumenttia. Yksi koskee kollega Mannia ja toinen kollega Harkinia. Ensinnäkin haluan sanoa, että tässä muutos tämän Bauerin mietinnössä on siellä pari asiaa, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin kysymys siitä, että todellakin on yritetty saada vahvemmin määriteltyä, mikä on näennäinen, näennäisesti itsenäinen ja itsenäinen ei, se ei vaan hyödytä, koska tämä monimutkaisuus, joka tässä mietinnössä tämän tarkistuksen muodossa on esitetty, niin millä tavalla oikeastaan normaalissa äh, tieliikennetarkastuksessa tällainen keskimääräinen poliisi voisi valvoa, että milloin, niin kuin aikaisemmissa keskusteluissa on puhuttu, että minä tällaisena äh, juristina olen kymmenen vuotta kokenut vaikeuksia selvittää, mikä on äh, näennäisesti itsenäinen, mikä on todella itsenäinen. Ei tämä onnistu näin. Tässä lainsäätäjä, Euroopan toimielimet, ne joutuvat, se oikeastaan luovat tällaista oikeutta, jos sitä ei pystytä, panna, pystytä panemaan, pystytä panemaan täytäntöön, tämä on, ei tätä ei voida millään tapa, tavalla valvoa normaalissa tarkastuksessa, koska semminkin kun niitä tarvitaan enemmän kuin vähemmän. Toinen kommenttini koskee kollega Mannia on merkittävä ero siinä, että onko jossakin ammatissa kilpailua ja jopa likaistakin kilpailua, koska palkkadumppauksella ja lakien äh, halveksunnalla joka homma pyörii muutenkin ja kaikki mahdolliset instituutiot aina ammat, ammatillisten järjestö poliisiin ja äh, kansallisiin elimiin äh, myötä yritetään estää tämä, mutta on huomattava ero siinä, että onko lainsäätäjä heti kättelyssä Äh, valvomassa likaista kilpailua. Ja tästä on kysymys silloin, kun puhutaan näistä itsenäisistä ja itsenäisistä työstä, joka äh, tässä on erilaiset kilpailuolosuhteet tulevaisuudessa. Ja tämä ei vastaa tämän koko keskustelun henkeä, kun puhutaan yhteistä e, äh, ehdoista edellytystä kilpailua. Kolmas kommentti niin kollega Mannilla. Todellakin tässä on muuttunut jotain. Ne säädökset, joita aikaisemmin on luotu tässä parlamentissa, niitä on siirrytty muihin, äh, siis alle kolme ja puolen tonnin äh, ajoneuvoluokkiin. Taka, no, taka itse asiassa ne, on, ne ovat oikeastaan murentaneet näitä säännöksiä. Nyt kun katson, että, että hoidetaan 190 äh, ajetaan tällaisella lähettiautoilla ympäri Euroopan, läpi Euroopan, niin minä pelkään oikein todella tätä liikennettä. Ja minusta olisi järkevä, oli järkevä ajatus Bauerin mietinnössä yrittää saada nämä muutkin äh, painoluokat mukaan. Kollega Harkin sanoi, että tässä on tapahtunut muutoksia viimeisen, viime vuosien aikana, siksi meidän täytyy muuttaa myös direktiiviä. No, hän on oikeassa osittain. Äh, muutoksia on tapahtunut siinä suhteessa, että tänään on paljon enemmän tiedossa, äh, että tutkijoiden toimesta, että liian pitkät työajat ovat vahingollisia. Ja, ja tässä tapauksessa todellakin ei pelkästään niiden osat, jotka tekevät pitkään työtä, vaan myös muut, jotka joutuvat säännöllisesti uhreiksi. Ja aikaisempi kollega on sinänsä oikeus, että se on ihan, ihan pötyä, että, että liian pitkä työaika, e, jos että ajaja tekee, kuljettaja tekee virheen, on hän sitten itsenäinen tai ei. Hän kuitenkin aiheuttaa melkoista vahinkoa. Mutta on kuitenkin ero siinä, jos e, tällainen meppi tässä parlamentissa, jota tietenkään koskaan ei tapahdu, E- että puhuu vähän, vähän sitä sun tätä, e- mutta se, e- kymmenen tunnin rupeaman jälkeen, jos kuljettaja tekee kymmen, kymmenen tunnin jälkeen virheen, niin siinä on melkoinen ero, mitä tapahtuu. Todellakin kollega Harkin ei ole oikeassa siinä, että ei ole paljon muutoksia ei ole tapahtunut. Minä pelkään sitä, että mitä tässä parlamentin pöydällä on, että tämä pieni osa, pieni osa koskee tätä liikennettä Tämä liittyy niihin aikomuksiin, joita komissio on viime, viime aikoina yrittänyt, nimittäin että yritetään säätää yö, työaikaa, joka koskee työntekijöitä, ja niitä murennetaan. Tämä on nähty terveydenhuoltojärjestelmässä, er, ja me tulemme näkemään tämän myös työaikadirektiivissä. Siinä mielessä oikeastaan mitään ei ole muuttunut, ja siinä mielessä tämän parlamentin täytyisi myös puuttua näihin suojaoikeuksiin, koska tässä on kysymys suojaoikeuksista meidän pitää turvata samat kilpailuolosuhteet kaikille. Ja tämän puolesta on aikaisemminkin argumentoitu tiukasti ja tarkkaan. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää muutaman yleisen kommentin. Haluaisin rajoittua siis muutaman yleisen kommenttiin. Keskustelu, jota täällä nyt käydään, itsenäistä ammattiharjoistajista ja näennäisistä itsenäistä ammattiharjoista, se on minun mielestäni täysin väärä keskustelu. On tarpeen, että tämä ohjelma ratkaistaan, mutta tämä ei suinkaan määritä äh, sitä, mikä on turvallisuutta. Jos me kuljemme käytävää, ainakin voimme korjata kymmenen ammattiin, joissa on kysymys näennäisistä itsenäisistä ammattiharjoittajista – ja me parlamentissa olemme tästä tietoisia, joten kysymys on todellakin huomattavasti yleisemmästä ongelmasta. Joku ei tule turvallisuuden vuoksi näennäisesti ammatin, itsenäisesti ammatinharjoittajaksi, tai syy on enemmänkin verotuksessa tai eräissä muissa edussa tai haistoissa, jotka ovat sitten ratkaisevina tekijänä siinä, että joku työntekijästä muuttuu näennäiseksi, itsenäiseksi, näennäisesti itsenäiseksi hammanharjoittajaksi. Siis haluan harjoittaa itsenäisenä ammattiharjoittajana ammattia näennäisesti, ja itse asiassa haluaisi olla vain työntekijä, mutta tämä ei ole mahdollista. Toiseksi haluaisin puhua sitten ennakkokysymyksestä. Alue, jolla näyttää siltä, että on kysymys vaarallista työstä, jos on olemassa määräyksiä, on olemassa ajomittareita, määräyksiä siitä, miten pitkään saa ajaa, minkälainen aika minkälaisen jälkeen täytyy pitää taukoja ja, ja milloin saa uudestaan istua ohjausperän ääreen. Jos tämä laitetaan koskemaan kaikkia, jotka ohjaavat ajoneuvoja, niin viime kädessä lopuksi saattaa käydä niitä joku ei enää voi mennä kotiin omalla autollaan, mutta näyttää siltä, että enemmän tai myöhemmin jokaista yrittäjää tullaan pitämään työntekijänä, ja silloin muuttuu aivan turhaksi koko tämä itsensä ammattiharjoittajan kategoria me aiheutamme tässä nyt ongelmia itsellemme sillä, että yritämme tehdä liikaa säädöksiä. Ongelma on siinäkin, että emme kiitä tarpeeksi huomiota siihen, mitä työtä teemme, ja näyttää myöskin siltä, että ei arvosteta parlamentin jäsenten työtä. Minusta on turhaa ja järjetöntä tehdä sellaisia asioita, joita täällä tehdään, ja tehdä sellaista lainsäädäntöä, joita kukaan ei noudata. Jos kukaan ei noudata näitä, yksikään se valtio noudata, täytyy kenties sitten käynnistää oikeustapauksia näitä maita vastaan. Kysymys on vain siitä, että on saatu aikaan sellainen äh, säädös äh, hyvästä tai huonosta tahdosta johtuen. Äh, mekin teemme täällä 15 tunnin työpäiviä, siis sellaisia säädöksiä, joita noudatetaan. Tämä ei paranna meidän uskottavuuttamme, eidän, ei sitä, miten meidät nähdään, eikä lisää suinkaan oikeusturvallisuutta. Ja Hendel kollega kollega Hennil on kenties oikeassa, kun me lähdemme tielle, emme ole vielä päässeet edes niin pitkälle eh, vielä, että kenties jossain vaiheessa tullaan sisältämään myöskin Euroopan parlamentin jäseniä ja heidänkin työaikansa. Ehkä siitä sitten paranee myöskin lainsäädännön taso. Je vais faire un commentaire, comme monsieur... Koska herra Sarno ei kerran ole paikalla, niin, niin, niin voin tehdä tässä vesittää pienen kommentin. No niin, kiitos herra Yri. Nyt rouva Moran. Ja, ja sitten aivan puolueettomasti anna herra Serkasille aivan lyhyen puheenvuoron. Ja nyt Rova Moran. Kiitos. Aluksi haluaisin lähteä samoille linjoille kuin Pascal Reni. Rouva Bauer äh, oli rohkea ottaa ottaessaan käsiteltäväksi tämän aiheen. Tämä ei todellakaan ollut mikään odotettu lahjapaketti, koska tiedossa oli, että tästä aiheesta varmastikin tultaisiin käymään tiukkaakin keskustelua. Nyt sitten varsinaiseen asiaan ja äsken jo esiin otettuihin seikkoihin. Jotkut sanoivat, että EPP on harjoittanut painostusta ja sitä ei voida hyväksyä. Itse sanoisin, etten äh, tässä yhteydessä nyt tue Heidit Baueria, mutta siitä huolimatta sen verran voin sanoa, että mitään painostusta ei ole harjoitettu ei suuntaan eikä toisen. Kaikilla on vapaus tuoda esiin omat kantansa ja myöskin eriävät kannat. EPPssä ei ole mitään äh, painostusta harjoitettu. Kuitenkin haluaisin vielä painottaa erästä seikkaa. Itse olen kotoisin alueelta, jos, jo, jos, jonka läpi kulkevat jatkuvasti raskaat li, kulkuneuvot, rekat ja kuorma-autot tuolla alueella äh, on sattunut varsin raskauttavia onnettomuuksia. Ja ne ovat aiheuttaneet myöskin äh, oikeuskäsittelyjä äh, useampaan kertaan. Siksi kansalaiset ovat todella tarkkana sen suhteen, minkälaista lainsäädäntöä nyt laadimme tieliikennettä silmällä pitäen. Meillä on vaihtoehtoja mutta luonnollisesti pyrimme vahvistamaan ja, ja <clears throat> parantamaan liikenneturvallisuutta. Toisaalta meidän on myöskin kansallisella tasolla parannettava turvallisuutta, eikä kyse pelkästään ole nyt tieliikenteestä. Äsken todettiin, että myöskin yksityishenkilöt joutuvat onnettomuuksiin. Se on tietysti totta. Ja, ja totta on sitä paitsi myöskin, että onnettomuuksia sattuu suorastaan enemmän kuin keskimäärin, nimenomaan lähellä kotia. Mutta kuitenkin pitkät välimatkat raskauttavat tilannetta. Jokainen sen tietää ja tunnustanee. Jotkut jopa ratissa tekevät ihan muuta kuin ajavat autoa. Itse asiassa tällä viikolla luin lehdestä, että oli vaihdettu kuljettaja kesken ajon uskomattomalta se tuntuu, mutta näin kuitenkin oli tapahtunut. Siis se pelkäjän puolelta oli siirrytty kuljettajaistuimelle vauhdissa. Joten äh, kun tällaisia esimerkkejä äh, saa kuulla, on selvää, että tieliikenneturvallisuutta on parannettava. Me kaikki haluamme äh, käsi kädessä rakentaa sosiaalista Eurooppaa. Ja se, että nyt ollaan palaamassa – lainsäädäntö, joka laadittiin 2002 vuonna ja se oli voimassa aina maaliskuulle 2009 asti. Se on yksi sosiaalisen Euroopan rakentamisen kulmakivistä. Jos otamme takapakkia tässä asiassa, se olisi todella kielteinen seikka meidän valiokunnallemme. Ja olen sitä mieltä, että työaika, ja olen tästä käynyt paljon keskusteluja – turvallisuuskysymykset, ja työntekijöiden turvallisuus ja sosiaalisen polkumyynnin vastainen kamppailu, ne ovat meille tärkeitä asioita. Ja sitten vielä kolmanteen asiaan, nimittäin taloudellisen puoleen. Komission määräykset rohkaisevat mielestäni epäreilua kilpailua ja me emme voi sitä tukea tässäkin yhteydessä äh, kaikella äh, kunnioituksella äh, liikenteenharjoittajia kohtaan ja myöskin ammattijärjestöjä, ammattiyhdistyksiä kohtaan. Itse olemme Alessandron kanssa ottaneet ammattijärjestöjen edustajien yhteyttä. Niin, tuon siis esiin oman kantani selvästi tähän mietintöön. Siitä löytyy paljon kohtia, joiden kanssa en voi olla samaa mieltä. Valvonta, no, ammattimainen valvonta, se on tärkeää, mutta se on vaikeaa toteuttaa käytännössä. Minkä tyyppistä henkilökuntaa käytettäisiin? Puhuttiin myöskin kolme ja puolen tonnin rajasta. Toiset toivat esiin esimerkiksi pizza äh, kuskit, pizzakuljetus, kuljet, kuljetukset, nämä eivät ole keskeisimpiä kohta, kohtia. Mielestäni keskeistä on nyt palata meidän valiokuntamme tärkeään poliittisen työhön. Euh, nyt vielä parlamentaarisen valvontaan Äh, vedoten annan teille herra Serkas ainoastaan puoli minuuttia puheaikaa. Ei minä en aio millään tavoin äh, nyt äh, omia kantojeni tuoda uudestaan esiin. Haluan vielä selvittää tekstin erästä kohtaa. Näyttää siltä, että täällä puhutaan ajasta, jota liikennöitsijät, itsenäiset ammattiharjoittajat käyttäisivät hallinnollisen työn tekemisen. Joku sanoi, että valvonta ei voi harjoittaa. Ei. Kyse on pelkästään lastaus- ja purkutöistä, siis ajamisen lisäksi, eikä mistään hallinnollisesta työstä. No niin, nyt keskustelu käynnistettiin taas näköjään uudemman kerran. Tässä No jokaisella on omat tulkintansa tosiseikoista ja, ja muusta. No niin, nyt taas Rova Harkin ja herra Yri pyytävät puheen vuoroja ja, ja halutaan uudemman kerran lähteä pohtimaan tätä asiaa. Herra Ori. No, no, nem hozzászólni, szerintem ügyrendi. Haluaisin. Tämä on työjärjestyskysymys. Huomaan, että on hiukan aikaa. Ja olisi järkevää kuulla myöskin komission edustajaa, mikä oli hänen mielipiteensä. Monsieur Ori, je vous remercie beaucoup. Herra eh, eh, suurkiitokset, että neuvotte minua. Halusin vaan vielä itse esittää eh, yhden kysymyksen esittelijälle ennen kuin oli antamassa puheenvuoroa komissiolle. Tätä kysymystä nimittäin kukaan ei vielä ole esittänyt. Esittelijältä haluaisin kysyä, toivottavasti hän löytää tähän myöskin vastauksen Miten teidän mietintöönne voidaan sisällyttää oikeudellinen kanta, joka viime vuoden 31.11. annettiin oikeudelliselta yksiköltä. Kyse on nimittäin artiklan 2.1 kohdan voimaastumisesta 23.3.2009. Tämä on kirje, joka on saatu oikeudelliselta yksiköltä ja siinä puhutaan siitä, mitä mietintöön voidaan sisällyttää. Nyt luonnollisesti muista asioista sen verran voi sanoa, että toivotan teille onnea ja menestystä tämän asian jatkotyöstämisessä – ilman nyt sitten, että ottaisin kantaa enää enempää keskusteluun, voin kuitenkin kertoa, että kesän aikana asiasta vastaava nyt pois siirtyvä komissaari jätti tilanteen avoimeksi ja siltä pohjalta <clears throat> syntyi mahdollisuus käydä uudelleen neuvotteluja tekstistä. Ja tässäkin mielessä annan mielellään puheenvuoron, mielelläni puheenvuoron nyt komissioedustajalle. Eilen käytiin keskustelua lainsäädäntöprojekteista Espanjan puheenjohtaja maan edustajien kanssa ja myöskin komission edustajien kanssa. Ja näyttää siltä, että tuleva asiasta vastaava komissaari tulee ottamaan tähän asiaan selkeästi kantaa. Komissaari Tajani hän tätä asiaa työsti aikaisemmin, hän vastasi siitä. Mutta palveluyksiköllä näyttäisi taas oleva omaa kantansa asioista. Nyt kysymys kuuluu, onko tuleva komissaari ottanut asian kantaa vai ei? Meidän olisi hyvä saada oman työmme eh, edistämisen hengessä saada komissiolta selkeä vastaus eh, ja tilannearvio. No niin, onko teillä nyt vielä jotakin eri, erityistä sanottavaa vai, vai haluatteko ainoastaan käyttää loppupuheenvuoron? Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, haluaisin vielä kysyä, onko teillä joku erityinen kysymys komissiolle esitettävänä? Ei. No niin herra Pascorelli sitten komissiosta, liikennepääosastosta puhuu komission nimissä ja sen jälkeen vielä esittelijä. Euh, j'ai bien noté votre... Kiitos puheenjohtaja. Kirjasin kysymyksen ja uskon, että minulta on olemassa vastaus, mutta olen kuitenkin hankalassa tilanteessa, koska vastauksia on vaikea antaa, komissaarin ollessa edelleenkin odottamassa loppuista vastausta. Häntä ei ole vielä <clears throat> nimetty. Tiedätte, mihin poliittisen ryhmä hän kuuluu. Hänen kuulemistilaisuudessaan kuulitte hänen kantojansa ja, ja ne on esitetty nyt laajemmallakin yleisölle – mutta äh, niin kuin sanottu, jokainen ymmärtänee, minkälainen suhtautuminen hänellä on. Äh, ihan toimielinten äh, toiminnan kannalta minun on vaikea esittää komissaarin kannanottoja, koska häntä ei vielä virallisesti ole nimetty toimeen. Ah, je... de... oui la future opinion du futur commissaire. Eli siis eh, tulevan komissaarin tuleva kanta. No, se on tärkeää. Se voisi olla meille kuulla arvoista. Affair. No, minä yritän nyt eh, selvittää asiaa. Ja jos sopii, niin, niin jatkan tästä eteenpäin englanniksi. Ymmärrän, että tämä keskustelu herättää paljon eh, tärkeitä kysymyksiä ja periaatteita. Emme suinkaan halua unohtaa niitä, mutta haluan kiinnittää valiokunnan huomiota hyvin käytännölliseen ongelmaan, joka meillä on tänään, joka on se tosi seikka, että ne säännökset, joita meillä on tällä hetkellä, ne eivät, niitä ei ole oikein tulkittu ja sovellettu eikä pantu täytäntöön jäsenmaissa. Ja tämä on sitten synnyttänyt tällaisia ilmiöitä, kun puhutaan näennäisestä tai väärästä itsenäisestä ammattiharjoittajista. Eihän tämä mikään valinta tulla itsenäiseksi kuljettajaksi. Tämä on sosiaalisesti kielteinen tilanne, joka täytyy oikaista, jotta voidaan välttää mahdollisuuksien mukaan tällainen hyväksikäyttö, ihmisten hyväksikäyttö, jotka käyttävät hyväkseen näitä heikkouksia tai epäoikeaa tulkintaa tästä nykyisistä säännöistä haluan painottaa yhtä asiaa, joka joskus on aiheuttanut sekaannutta tässäkin valiokunnassa ja muuallakin. Päätyö kuljettajalla on sitten, on sitten palkattuja tai itsenäisiä, on ajaminen, kuljettaminen. Ja ajoajat ja lepoajat ovat säädelty erillisessä lainsäädännössä, joka on asetustasoltaan, joka määrittää 44 ajotuntimäärä viikossa itsenäisille ja palkatuille työntekijöille. Ja anteeksi, 45 tuntia viikossa on kirjattu ajopiirturiin ja niitä seurataan ja valvotaan työ, työsuojelutarkastajien tai, tai poliisin tai jonkun muun viranomaisen toimin, toimesta. Ja tämä valvonta toimii kaiken kaikkiaan suhteellisen hyvin. Ja niissä raportoissa, raportteissa, joita komissio laatii säännöllisesti, niissä saadaan myös tällainen kuva tästä. Ja tästä, mistä puhutaan tänään, direktiivi, joka säätelee kuljettajien työaikaa, tästä puhutaan täällä. Tämä täydentää että näitä työaikaa koskevia säädöksiä. Se määrittää 48 tunnin minimin Äh, viikoittaisen työ ja 48 tuntia. Me puhumme siis kolmesta lisätunnista ja nimittäin nämä kolme lisätuntia ovat lastaaminen ja purkaminen ja ajoneuvon huolto ja tietty paperityö, jotka liittyy tähän, kyllä, joka liittyy tiettyyn toimeksiantoon, kun taas yleinen hallinnollinen työ itsenäisen yrittäjän kohdalla otetaan pois tästä direktiivistä ja aprikoipa vain, miten se, olisi, miten se voitaisiin sisällyttää, koska niin kuin Jurva Harkin sanoi, sehän tehdään kotona, toimistossa, keittiössä, tietokoneen äärellä tai jossakin muualla, eikä se ole mahdollista valvoa sitä. Nämä kolme lisätuntia, ne voidaan kirjata ajopiirturiin, ja palkatut työntekijät ovat kiinnostuneita siitä, mutta ajopiirturi vaan se aktivoidaan automaattisesti, kun, kun rekka lähtee liikkeelle. Jos siis rekka, rekka ei liiku, jos sitä lastataan tai puretaan tai pestään, tai kun kuljettaja allekirjoittaa jonkun paperin, joka liittyy toimeksiantoon, niin nämä kolme tuntia ovat muuta työtä. Ja kuljettajan täytyy painaa nappia painaa aktivoidakseen ajopiirturin. Näin on palkattu työntekijä on kiinnostunut, hän on intressi painaa sitä nappia, koska palkka riippuu tietenkin tuntien määrästä. Taas eh, itsenäinen, itsenäinen ammatinharjoittaja, hänellä ei ole tällaista intressiä ja on äärimmäisen vaikeata varmistaa tämä valvonta, että, että itsenäinen painaa tätä nappia, kun tekevät muita töitä. Tämä on se pääongelma tässä eh, työaikasääntöjen soveltamisessa – itsenäisiin kuljettajiin. Ei ole mitään helppoa tapaa valvoa. No näin on, olemme ajatelleet tätä. Me annamme todellisen äh, itsenäisen äh, kuljettajan järjestää työnsä haluamallaan tavalla, niin kuin yleisen työ, yleisessä työaikadirektiivissä sanotaan, joka ei kata itsenäisiä kuljettajia. Ja jos me sitten puhumme näistä näennäisistä itsenäisistä tai vääristä itsenäisistä selvittämällä, että he ovat oike- oikeastaan palkattuja työntekijöitä, joiden täytyisi kuulua oman sosiaalist, etujensa mukaan tähän työaikadirektiivin piiriin, niin silloin me olemme puhuneet siitä, mikä on todellinen ongelma tässä. Niinpä me tuemme, komissio tukee Rova Bauerin mietintyä ja tar- hänen esittämänsä tarkistukset, joilla tiukemmin määritellään itsenäinen kuljettaja. Jos sitä sovelletaan, ja tämäkin riippuu tietenkin siitä, millä tavalla jäsenvaltiot siirtyvät tämän kansallisen lainsäädäntöön ja panevat sen täytäntöön, niin silloin tämä keskeinen ongelma tämän direktiivin osalta, tämä keskeinen käytännön ongelma, ei mikään periaatteellinen ongelma, tästä on puhuttu puhuttu jo aikaisemminkin, niin silloin se ratka- sana ratkaistua. Ja sanoisinkin jäsenille, jotka ovat puhuneet äh, äh, maantieliikenteen turvallisuudesta. Minä vastaan myös turvallisuudesta komission äh, puolella ja silloin minä valmistelin tätä lainsäädäntöä, meillä oli, olin selvittänyt tätä kysymyksestä ja olen konsultoinut kaikkia mahdollisia sidosryhmiä, tutkijoita ja niin poispäin, emmekä ole pystyneet pääsemään lopulliseen johtopäätökseen siitä, mikä on se vastuun määrä, joka itsenäisillä on tai palkatuilla on maantieliikenteen turvallisuuden suhteen. Mehän on, koska on sitten palkattu tai itsenäinen, niin niin väsymys voi vaikuttaa riskeihin tai jotkut muut tekijät. Ei välttämättä tämä riipu juridisesta statuksesta tai työsuhteesta tämän henkilön kohdalla. Jos saan, niin täällä esittiin kysymys tästä sääntöjen laajentamisesta tai ajosääntöjen, ajo, aikasääntöjen laajentamisesta ajoneuvoihin, jotka ovat alle 3,5 tonnia. Haluaisinkin sanoa, että nämä näiden alle 3,5 tonnin ajoneuvojen kuljettajat ovat jo näiden yleisten aika, työaikadirektiivin kohteena, koska he eivät kuulu tähän erityisen kuljetusdirektiivin piiriin. He kuuluvat tämän yleisen työaikadirektiivin piiriin ja, ja yleisen työaikadirektiivin sääntöjen perusteella ainoastaan palkatut kuljettajat o, o, o, kuljettaessaan näitä alle 3,5 tunnin ajoneuvoja ei, ei, kuuluvat tämän piiriin, eivätkä niinkään itsenäiset pizzakuskit. Ja me pohdimme tätä asiaa, koska tämä on tullut esille eri, eri yhteyksissä. Tämä on vakava huolenaihe ja me, me tutkimme asiaa. Ja jos tämän selvityksen tulokset sitten ovat menneet siihen suuntaan, niin että täytyy tehdä jotain, niin silloin me teemme ehdotuksen, mutta haluamme kuitenkin tehdä ehdotuksen sitten, äh, kun olemme selville. Me emme, emme puhu pelkästään pizzakuskeista, joka, jotka olisi vain joko yksi osa tieliikennelainsäädäntöä, vaan täytyy tehdä, ottaa kaikki alat ja sektorit huomioon. Ja loppupäätelmänä komissio tukee Rova Bauerin mietintyä. Kiitämme hänen, häntä hänen tekemästään työstä ja sanoisin, että vaikkakin kompromissin haku tuntuu vaikealta nyt, mutta jos on joku tapa, jokin tapa valvoa näitä, tätä, tätä ylimääräisiä, tätä ylimääräistä kolmen tunnin pätkää itsenäisten yrittäjien kohdalla sellaisella tavalla, että se ei lisää liiallista hallinnollista taakkaa, niin me olemme valmiita keskustelemaan asiasta, mutta tähän mennessä emme ole pystyneet löytämään tapaa tähän. Mutta ehkä tämä valiokunta tai joku muu valiokunta tai jäsenvaltiot pystyvät löytämään jonkin välineen, jolla voidaan valvoa ja, ja, ja tällä tavalla hoitaa tämä asia. Niin kauan kuin tätä ei ole, niin me emme halua puuttua siihen ja luulenkin, että se ratkaisu olemme ehdottaneet on ainoa käytännönläheinen ratkaisu. Ja Rova Bauerin tarkistukset haluaisin vain mainita, että tarkistus yhdeksän, jossa hän puhuu että myötävaikutuksesta. Tämä on, tämä on jo tehty, tämä on jo osa tätä nykyistä direktiiviä. 13 artikla vaatii eh, jäsenvaltioita raportoivan komissiolle. että näiden raporttien täytyy laatia sen jälkeen, kun on, on kuultu työmarkkinaosapuolia. Muiden <laughs> tarkistusten osalta eh, meillä on vain yksi eh, asia, tarkistus, johon otamme kantaa. Kiitos. Johtaja, meillä tulee vielä olemaan mahdollisuus jatkaa tätä keskustelua seuraavissa käänteissä. Rouva äh, Bauer, en tiedä pystyttekö vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Äh, vastaatte varmastikin niihin, mitä pidätte tärkeänä. Nyt annan kuitenkin teille äh, mahdollisuuden vetää johtopäätökset keskustelusta tänään. Kiitos puheenjohtaja. Har- rouva, aloitan rouva Harkinin puheenvuorosta, joka totesi, että olisi ollut hyvä jos katsoisimme vaikutusselvitystä, joka, jonka saimme liittyen tähän lainsäädännön uudistukseen. Tämä vaikutusselvitys, siinä todetaan, että väsymystä ei hoita vain työ, vaan unen laatu, taukojen laatu ja olisi myöskin perheen elämäntilanne ja myöskin päivän valon määrä muun muassa. Mä olen vakuuttunut siitä, että kuljettaja voi olla väsynyt huonostunut työn jälkeen kuin se, joka on tehnyt työtä 12-13 tuntia. Jos nyt lähdemme sille, li- sille linjalle, että myöskin valvomme lepoaikoja, jotta kuljettajat eivät väsyisi. Mitä he sitten ovat tehneet vapaan aikana, kun he tulemme tutkimaan sitä, kun he katsoneet televisiota vai hakanneet puita. Minusta tällä tavalla emme voi toimia. Minä ajattelin, että komissio ottaisi kantaa myös siihen, että on olemassa tilastollinen kuva siitä, että väsymys on aiheuttanut on aiheuttanut yhden 0,6 prosenttia. En tiedä, kuinka moni näistä tapauksista on sellaisia, että ne ovat itse asiassa ammattinharjoittajia tai työntekijöitä, se kuljettajista ovat mukana näissä onnettomuuksissa, joten joudumme palaamaan takaisin suhteellisuuteen. Ja haluaisin sanoa, että minä en nyt kierrä tässä tieturvallisuuden kysymystä. Minä vain totean, että jos tämä direktiivin vaikutus soveltamisalan lisä, sisällytetään myös itsenäiset ammattienharjoittajat. Se ei ollut kovinkaan onnekas ratkaisu vuonna 2002, ja nyt kun vuoden 2002 eteenpäin on tapahtunut valtaisaa kehitystä, yhä useampi direktiivi ja määräys koskee kuljettajia. Vuonna 2006 500, siitä vuosi 61 siitä eteenpäin myöskin 1071. Tilanne on siis aivan toinen kuin vuonna 2002, jolloin näytti siltä, että äh, saatettiin toimia sillä tavoin kuin toimittiin, mutta äh, teoreettisesti katsottuna silloinkaan tuo ratkaisu ei ollut hyvä. Haluaisin sanoa, että minusta näyttää usein siltä tässä keskustelussa, että ei voida sulkea sosiaalista polkumyyntiä ja yksittäisen ammatinharjoittajan lastaamisen käyttämää aikaa. Tästä puhuu Teskellä direktin toisessa osassa, jossa puhutaan sosiaalista polkumyynnistä, joka on huomattavasti laajempi käsite. Ja sitä ei oikeastaan voida näin lyhyesti yhdistää näitä kahta aihetta. Todennäköisesti sanoisin, että olen pidän arvossa sitä, että herra Selkas on sitoutunut työaikakysymyksiin ja varmaankin niin, että on syntynyt päätös ja todellakin on syntynyt pakollisen luonteisia direktiivejä, jotka eivät kosketa vain eh, kuljettajat, jotka ovat työntekijöitä, vaan myöskin itsenäisiä ammatinharjoittajia, joten tilanne tänään on aivan toinen. Rova Beresille haluaisin sanoa, että minäkin olen nähnyt tämän oikeusyksikön äh, lausunnon. Ja siinä todetaan, mikä on tämänhetkinen oikeudellinen tilanne. Eli tämä määräys on tällä hetkellä voimassa ja se koskettaa myöskin äh, itsenäisiä ammatinharjoittajia. Ja tätä tilannetta me haluaisimme muuttaa tällä esityksellä. Thomas Mann esitti kysymyksen, johon yrittäisin vastata seuraavalla tavalla. Hän sanoi, että olisi onnetonta, jos, jos me laajentaisimme nämä digitaaliset ajopiirturit myöskin pizzan kuljettajien ajoneuvoihin. Todennäköisesti näin on, tosi minä en ajatellut näin, mutta ei ole meidän äh, valiokuntamme äh, virka ryhtyä vetämään tässä rajoja. Monessa keskustelussa, kiistassa kollegojen kanssa, Steven Hughesin kanssa, liikennevaliokunnan kanssa, niiden henkilöiden kanssa siellä käsittelevät tätä aihetta, jossa on jo aiemmin noussut esille se, että kenties tämä raja pitäisi olla 2,1 tonnin kohdalla. Mutta tässä laissa se ei ole mahdollista, koska kaikissa unionin määräyksissä rajana on 3,5 tonnia, eikä vain unionin määräyksissä, vaan myöskin määräyksissä kansainvälisissä sopimuksissa, jotka koskevat kolmansia maita. Joten on kuviteltavissa, ja olen erittäin iloinen siitä, mitä komission edustaja totesi, on kuviteltavissa, että valmistellaan selvitys, ja sitä mekin olen pyytänyt tässä esityksessä, että, että komissio tarkasteli sitä, mikä on tällainen, tarvitaanko tätä. Tällä keskustelussa viime kerralla, kun oli kuuleminen, silloin hyvin intensiivisesti ja voimakkaasti nousi sille se, että tätä rajaa pitäisi alentaa, mutta että se ei ole mahdollista tässä lakiesityksessä, koska silloin pitäisi muuttaa koko lainsäädäntöä, ja kuitenkin tämä olisi järkevää. Ja monet kollegat sanovat silloin, että kuljetuksista, tavarakuljetuksista tapahtuu jo tällä hetkellä pienemmillä ajoneuvoilla, ja komissio tulisi katsoa, tarvitaanko tätä todellakin, ja jos on, niin silloin se pitäisi ensisijaisesti käsitellä sitä nimenomaan turvallisuuden puitteissa. Sitten syrjinnän kieltäminen, siinä on todellisuus kysymys vain siitä, että tämä pitäisi koskea kaikkia aloja, pieniä ja suuria yrityksiä, samalla tavoin. Minun vakaumukseni on se, että olisi hyvä, jos tämä määrä, määräys kuitenkaan ei edelleenkään koskisi itsenäisiä ammatinharjoittajia. Hendel, herra Hendel muistutti siitä, että tätä ei voida valvoa tiedotapahtuvan valvonnan puitteissa. Se tollakaan ei ole mahdollista, se kuviteltavissa. Vain äh, työtä, työ, työvalvontaa koskevat valvonnan puitteista voidaan tehdä, mutta tieliikennevalvonnassa voidaan valvoa vain sitä, mikä on nähtävissä digitaalisissa ajopiirtureissa ja määräykset, rajat siitä osin, mitä voidaan valvoa ja kuinka pitää valvoa sen eh, uskoakseni komission edustajat eh, hyvin täsmällisesti eh, jo määrittivät. Suurin piirtein tämä minä halusin nyt tässä sanoa ja odotan mielenkiinnolla tarkistusesityksiä. Kiitos. Merci, madame. Kiitos esittelijä. Tarkistusten jättö aika äh, on 15. Äh, kello 12. 22. helmikuuta äh, asiasta käydään keskustelua ja neljäs kolmatta liikenne valiokunta antanee meille lausuntonsa ja 16.17. maaliskuuta äänestetään nämä. Rouva Lin johtaa seuraavaa kokousta 16. No niin, nyt sitten ajopiirturit päälle. En tiedä, pitäisikö tämä sisällyttää työaikaa,